So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, meine Damen und Herren. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan kokoukseen. Tänään meillä on erityislaatuinen kokous, nimittäin kuulemistilaisuus, englanniksi hearing. Tarkoituksena on keskustella Rion ensi vuoden konferenssista. Rio de Janeirossa pidetään kokous, joka kulkee nimellä Rio plus 20. Paikalla on alan parhaita asiantuntijoita, eri tehtävissä toimivia henkilöitä. Täällä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa meillä on erittäin kunnianhimoinen joukko ihmisiä työstämässä erinäisiä teemoja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen – Yhteistyössä muiden Brysselin toimielinten kanssa me pyrimme viemään tätä asiaa voimakkaasti eteenpäin. Ilmastonsuojelukeskustelua on käyty, ilmaston, ilmastonmuutoskeskustelua, biodiversiteettikeskustelua ja haluamme tuoda voimakkaasti nämä teemat mukaan myöskin Rio plus 20 kokoukseen. Asiantuntijat ovat todellakin aivan parasta laatua. Käymme täällä ensimmäisen keskustelukierroksen näiden henkilöiden kanssa, jotka istuvat tällä hetkellä tällä puhujapöydän takana, ja sitten vielä toisen kierroksen niiden henkilöiden kanssa, jotka saavat paikalle hieman myöhemmin. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi ensinnäkin Ahim Steinerin, joka on YK ympäristöohjelman UNEPin pääjohtaja. Tervetuloa herra Steiner tänne parlamentin ympäristövaliokuntaan. Hänen jälkeensä puhuu Karl Falkenberg, joka on Euroopan komission ympäristöpääosaston pääjohtaja. Tervetuloa Karl. Eilen me tapasimme, kun avasimme tämän vihreän viikon Charlemagne rakennuksessa. Sitten paikalla on myöskin herra Peter Woodes, joka on kansainvälisen kestävän kehityksen instituutin pääekonomi. Vasemmalla puolella puolestaan istuu Rova Marta Chuchena Rojas, joka on Care International-järjestön johtaja. Toisen kierroksen keskustelussa mukana on ensinnäkin Brice Lund, joka on YK on pääkoordinaattori Rion kokouksessa ensi vuonna. Derek Osborne puolestaan on Unkarin edustajana paikalla, tai pikemminkin hän on Stakeholder Forumin edustaja. Lisäksi paikalla on Sandor Fylopa, joka edustaa täällä Unkarin parlamenttia. Unkarihan on puheenjohtajamaa. Herra Tavares tulee paikalle myöhemmin. En nyt pidä tämän pidempiä esittelyitä tai avustus, alustuspuheenvuoroa. Toteaisin vain, että ensimmäisestä Tukholman ympäristökonferenssissa, kun olin paikalla. Silloin maailmassa oli 3,8 miljardia ihmistä 30 vuotta sitten. Kuulin radiosta, että tänä vuonna syntyy seitsemäs miljardis ihminen vielä tämän vuoden aikana jossain puolella maailmaa. En tiedä, menekö sitten YK viemään hänelle lahjaa syntymään johdosta, mutta ainakin minun maassani, kun saa viidennen lapsen, saa virallisen tunnustuksen Saksan hallitukselta palkinnon. Mutta voi kysyä, miten maapallolle käy, kun ihmisten määrä vain kasvaa. Tästä voidaan keskustella tänäänkin. Nyt pidemmittä puhetta annan puheenvuoron YK ympäristöohjelman pääjohtajalle Achim Steinerille. Te saatte noin viisi tai seitsemän minuuttia puheaikaa ja sitten puhuu seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Jolainen, thank you very much, ladies and gentlemen. Good morning and thank you for the opportunity. Kiitos naiset ja herrat. Kiitos tästä tilaisuudesta tulla tänne puhumaan. Haluaisin mainita tässä myös kollegani Prisla Lundin, joka tulee puhumaan tuohon toiseen sessioon. Aivan kuten puheenjohtaja tässä sanoi, niin tarkoituksena ei ole tarkastella ainoastaan Rio plus 20, vaan myös, myös Tukholman jälkeisiä tapahtumia viittä kuutta vuosikymmentä, jolloin kansainvälinen yhteisö on yrittänyt löytää ne toimintamallit, joilla se voi hallita maailmaa, jossa väestö jatkuvasti lisääntyy ja kulutus kasvaa jatkuvasti eksponentiaalisesti. Meitä uhkaavat ympäristön muutokset, kuten tässä on nyt nähty, katsoopa tätä kansan, kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, ruokaturvallisuuden näkökulmasta, minkä tahansa muun näkökulmasta. Äärisääilmiöitä on jatkuvasti enemmän. Kuivuus ja tulvat voivat vaikuttaa heti ruoan maailmanmarkkinahintoihin. Kaikki tiedämme, että elämme aikoina, jolloin ilmastonmuutos, ruokaturva, energiaturvallisuus – ovat valtavan tärkeitä asioita. Ne pitää hallita kansallisesti ja globaalisti ja saman aikaan pitää hallita myös kehitystä ja miettiä, minkälainen kehitys on toteutettavissa tulevaisuudessa. Kehitystä ei tule miettiä ainoastaan kestävyyden näkökulmasta, vaan myös tasa-arvon puolesta. Se tulee varmasti määrittämään kansainvälisiä suhteita tulevaisuudessa. Jos maailmantilannetta nykyään katsoo vaikka Dohan neuvottelukierrosta, ilmastoneuvotteluita, kestävän kehityksen neuvotteluita New Yorkissa, jossa ei saatu aikaan minkäänlaista sopimusta. Ei siksi, että asioista oltaisiin oltu eri mieltä, vaan siksi, että poliittisia erimielisyyksiä liittyy miehitettyihin alueisiin, niin silloin näkee, että käynnissä on paljon tällaisia multilateraaleja, monenvälisiä prosesseja, jotka sitten saattavat johtaa turhauttaviin neuvotteluihin ja se heijastaa maailman politiikan nykytilannetta, geopolitiikan tilannetta. YK ympäristöohjelma esitteli eilen täällä Brysselissä raportin, resurssipaneelin tuloksista kertovan raportin, jossa kerrotaan kulutuksesta seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. Tässä raportissa tutkitaan energia-asioita, rakennusmateriaaleja ja muita luonnonmateriaaleja. Ja siinä ennustettiin, että niiden kulutus vähintään kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Olipa kyseessä sitten taloustieteilijä, yrittäjä, kuka tahansa tämä skenaario on aivan kestämätön ja valtava riskialtis maailman taloudelle – nyt edessä on jälleen uusi konferenssi Rio plus 20 osaksi siksi, että siinä pyritään hyödyntämään Rion vuoden 1992 henkeä, konsensusta. Alkuun haluaisin sanoa, että kun maailma tapaa ensi vuoden kesäkuussa Riossa eh, vuosikymmeniä Tukholman kokouksen jälkeen, neuvotteluprosessin keskiössä on kestävä kehitys – suuri osa teistä ei välttämättä ole ollut Riossa silloin ensimmäisellä kerralla. Nyt yritetään maailman valtioiden kesken miettiä sitä, mihin tässä ollaan matkalla. Jos kuitenkin, odotetaan, jos kuitenkin odotatte, että, että Rio ikään kuin keksii kaikki asiat alusta alkaen, niin, niin siinä ei tule käymään. Kestävä kehitys, se käsite on edelleen relevantti. Me yritämme nyt miettiä sitä, miksi emme ole pystyneet nopeuttamaan kehitystä kohti kestävän kehityksen malleja. Ja eräs konferenssin tavoitteista on tarkastella uudestaan ja ymmärtää sitä, mitä on tapahtunut ja mitä toisaalta ei ole saatu aikaan. Tarkoitus ei ole syyllistää tässä ketään. Teollistuneet maat sanovat, että kehitysmaat eivät kehity tarpeeksi nopeasti ja, ja kehitysmaat syyttelevät sitten kehittyneempiä maita. Mutta tavoitteena ei siis ole syyllistää ketään. Tavoitteena on ymmärtää, miksi emme ole päässeet nopeammin eteenpäin ja mitä, mitä tästä voitaisiin oppia. Riossa pyritään myös sitouttamaan maita uudestaan Rion 92 vuoden tavoitteisiin ja sopimuksiin – jotta saataisiin aikaan parempi puitekehys. Kolmanneksi tavoitteena on myös tarkastella tulevaisuudessa tärkeäksi nousevia aiheita. Voisi väittää, että ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo hyvin kauan, mutta että se on myös aihe, joka liittyy läheisesti tulevaisuuteen, maailman politiikan, geopolitiikan nykyiseen tilanteeseen. Nyt ilmastoprosessissa ollaan tilanteessa, jossa parin viime vuosikymmenen edistyminen on ollut ajoittain aika vauhdikasta. Tiede on kehittynyt ja esimerkiksi energiatalouteen, liikkuvuuteen, kaikki tällaisiin asioihin ilmasto on nyt vaikuttamassa, se otetaan mukaan. Minä uskon, että kun nyt Rioa tarkastellaan ja ajatellaan, niin Eurooppa, EU, kun nyt täällä Euroopan parlamentissa tänään olen, meidän tulee miettiä sitä, mitä johtajuus nyt on aikana, jolloin maailma ei poliittisesti ole kovin hyvin valmistautunut tällaiseen huippukokoukseen. Me olemme tilanteessa, jossa kehittynyt maailma nuolee edelleen haavojaan talouskriisin jäljiltä Meillä on monia kehittyviä maita, joista on tulossa globaalisti tärkeitä ja suuria maita, mutta ne eivät vielä ole geopoliittisesti tarpeeksi, tarpeeksi kehittyneitä tai niiden tavoite, tavoitteet eivät ole vielä samalla tasolla kuin muiden maiden. Kööpenhaminassa tämä heijastui neuvotteluihin juuri kehittyvien valtioiden osalta. Ja myöskään Yhdysvalloilla ei ole, ei ole mitään yhtä vastausta kansainväliseen ilmastopolitiikkaan yhteistyössä Euroopan kanssa. Samaan aikaan meillä on talousmaailman toimijoita, yrittäjiä, yksityinen sektori, nimitti heitä miksi tahansa, tällainen sektori, joka myös on valmis tarjoamaan johtajuutta. Meillä on siis poliittisia instituutioita ja toisaalta sitten yksityinen sektori. Ja niiden yhteistyössä ehkä Rio voisi tarjota vastauksen siihen, miten me hoidamme maailman tulevaisuuden kehityksen, varsinkin kun maailmassa on kohta 7 miljardia ihmistä ja vähän ajan kuluttua jo 9 miljardia ihmistä. Siksi ensi vuoden konferenssin kaksi teemaa ovat niin tärkeitä. Vihreä talous on tärkeää köyhyyden poistamisen kannalta. Toisaalta sitten myös kestävän kehityksen poliittiset puitekehykset ovat hyvin tärkeitä. Siksi ei kannata yrittää keksiä pyörää uudestaan kestävän kehityksen puitteissa, vaan miettiä sitä, miksi ei ole päästy eteenpäin nopeammin, mitä tästä pitää ottaa opiksi. Jossakin määrin Eurooppa on nyt hyvässä asemassa, koska se sen omat ympäristöpolitiikat ovat kehittyneet nopeasti. Euroopassa on opittu, kuinka dynamiikka Brysselissä komission neuvoston ja parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä voi toimia ja kuinka se voi nostaa näitä aiheita esiin. Sillä tavoin maita saadaan ikään kuin etenemään nopeammin, varsinkin silloin kun ne ovat liittyneet Euroopan unioniin. Siitä voidaan ottaa jotakin opiksi ja miten niitä voisi soveltaa maailmanlaajuisesti muihinkin maihin, kun mailla on erilaiset haasteet ja erilaiset lähtökohdat. Ne keskustelut, joita ilmastopolitiikasta on jo käyty, biodiversiteetistä on käyty, maatalouspolitiikasta on käyty, niistä löytyisi varmasti sellaisia vihreää taloutta eteenpäin vieviä voimia, tässä haluaisin korostaa sitä, että YK on ympäristöohjelmassa me haluamme edistää vihreän talouden kehittymistä YK on sisarjärjestöjen kanssa yhteistyössä, mutta vaihto- tässä ei tavoitteena ole luoda mitään vaihtoehtoista maailmaa tai universumia. Tämä keskustelu kehittyy nyt siihen, miten nykypäivän talouksia viedään kohti vihreämpää taloutta, jossa resurssit käytetään paremmin, tuotetaan vähemmän hiilidioksidia, saastutetaan vähemmän ja samalla sitten saadaan vietyä talous siihen tilaan, jossa talouden infrastruktuuria ei enää pidetä tällaisena resursseja käyttävänä toimintana, vaan myös niitä uudistavana toimintana. Kun vihreää taloutta katsoo, niin Tärkeää on se, että ei pohdita enää, että, että tapahtuuko ilmastonmuutos. Voidaan olla yhtä mieltä siitä, että se tapahtuu. Nyt pitää kiinnittää huomiota siihen, miten päästään kohti vihreää taloutta. Monet taloudet ovat tässä jo varsin hyvällä mallilla, siirtyvät nopeasti kohti sitä. Tällä vastakkaisia merkkejä kuitenkin on nähtävissä Intiasta, Kiinasta, Etelä-Afrikasta. Ne eivät liiku niin nopeasti. Niiden politiikkoja kannattaa tarkastella, olipa kyseessä Kiinan viisivuotissuunnitelma tai Brasilian energiapolitiikka. YKssa meidän huolenaiheenamme on se, että miten taataan, että ne 140 kehittyvää maata eivät jää nyt samalla tavalla jälkeen, kuten ne on menneisyydessä jätetty jälkeen. Kansainvälisen yhteisön pitää tukea niiden infrastruktuuria ja se on tavoitteenamme esimerkiksi Riossa. Toinen osa keskustelua ovat monenväliset järjestelmät. Niitä tarkastellaan nyt hyvinkin huolellisesti ja niihin kohdistuu paljon kritiikkiä monelta taholta. Brysselissä varmasti ymmärrätte tämän varsin hyvin. Yksinkertaistettuna Riossa maailma loi pohjan kestävälle kehitykselle, mutta siellä luotiin eräs tärkeä elementti tähän strategiaan. Siellä luotiin kolme pilaria, joista tuli kolme siiloa. Maailmaa katsottiin talouden puolesta, sosiaalisten asioiden puolesta ja ympäristöasioiden näkökulmasta. Mutta nyt Riossa pyritään pois tällaisesta siiloajattelusta, kolmen pilarin ajattelusta. Meidän pitää enemmänkin pyrkiä tekemään tällainen näiden kolmen asian hyvä yhdistelmä. Ja vihreän talouden käsite on ehkä tämän ilmentymä. Ympäristö muuttuu ja sen muuto, muutokset edellyttävät sitä, että se täytyy ottaa huomioon myös talous- ja sosiaalipolitiikassa. Jos katsotaan vaikkapa kansanterveyttä, ympäristöasioita, talouspolitiikkaa, on aivan ilmi selvää, että ne ovat toisiinsa yhteydessä. Maailman terveysjärjestö arvioi, että maailmassa kuolee valtava määrä ihmisiä ennenaikaisesti ympäristötekijöiden vuoksi. Talouskasvu tulee myös ottaa huomioon, minkälaista kasvua tulevaisuudessa voidaan odottaa, minkälaista kasvua voidaan sallia, jotta kuitenkin saman aikaan pystyttäisiin ruokkimaan 9 miljardia ihmistä. Mitä menneisyydestä voidaan oppia? Siksi näitä poliittisia linjauksia tulee nyt kehittää. Meidän tulee kehittää ympäristöhallintoa. Jos uskotaan, että ympäristö muuttuu, niin se usko on eräs kaikkein tärkeimpiä vihreää taloutta eteenpäin vieviä voimia. Siksi ympäristöhallinnon tulee myös kehittyä. Se on nyt 40 vuotta vanhaa ei voi olla enää niin, että maailman ympäristöministerit tapaavat ja päättävät keskenään asioista, jossa ne pitää sit, ja päätökset pitää sitten hyväksyä YK yleiskokouksessa. Tällaista ei, ei enää voida tehdä. Meidän tulee tarjota jonkinlainen erilainen alusta, ehkä vähän samalla tavoin kuin mitä maailman terveysjärjestö tarjoaa terveysasioissa. Kiitos. Ja Achim äh, Steiner. Kiitoksia Achim Steiner. Kiitoksia tästä erittäin vahvasta avauksesta ja selkeästä viestistä, jonka meille toitte. Rio plus 20 on nyt näköpiirissä. Ehkä minun olisi pitänyt kertoa, että kokous jakaantuu kahteen osaan. Ensin puhumme vihreästä taloudesta ja toisaalta kestävän kehityksen hallinnoinnista, ohjaamisesta. Tämän kokouksen loppuosan aihe itse asiassa te jo pohditte sitä, miten voitaisiin vahvistaa eri toimijoita, instituutioita. Meillä on joitakin esimerkkejä, esimerkiksi WHO, maailman terveysjärjestö, ja myöhemmin kuulemme mahdollisesta maailman ympäristövirastosta, jolla olisi enemmän valtaoikeuksia, niin se pystyisi ottamaan ympäristöasiat kaikkien päätöksentekoon paremmin mukaan. Hienoa, että nyt puhuit että nyt ei kannata ketään osoittaa sormella, ei pohjoista eikä etelää, ketään ei pidä syyllistää. Tervetuloa myöskin Antonio Ficilantele, joka on täällä YK edustajana Brysselissä. Olemme tehneet yhteistyötä monien parlamentin valtuuskuntien tai pikemminkin valiokuntien työn yhteydessä. Nyt annan puheenvuoron Karl Falkenbergille, joka on komission ympäristöpääosaston pääjohtaja. Tervetuloa myöskin Jaroslav Pietrasille, joka on neuvoston pääsihteeri. Hän edustaa 27 jäsenvaltiota. EU on mukana yhteistyössä YK eri eliten kanssa. Nyt äh, Karl Falkenberg, sai puheenvuoron Rio plus 20 kokouksessa. On kyse siitä, että siihen kohdistuu paljon odotuksia sekä Euroopan suunnalta että muutoin. Mitä sanottava silloin tästä? Ole hyvä. Kiitos jo siitä, että kutsuit minut tähän paneeliin mukaan. Kiitoksia myöskin Ahimille siitä, että hän esitteli tämän asian niin kaiken kattavalla tavalla, niin tyhjentävästi. Monella tapaa voin täysin yhtyä edeltäjän pohjan näkemyksiin. Mekin olemme huolissamme näistä suurista maailmanlaajuisista haasteista, joihin sekä Jou että Ahim jo viittasivat. Vuonna 2050 meitä on jo 9 miljardia ihmistä. Väestön kasvua esiintyy lähinnä maapallon kehittyvillä alueilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kysynnän kasvu, joka tästä johtuu, on paljon suurempaa kuin mikäli jos kasvua esiintyy esiintyisi niillä maailmankolkilla, joilla elintaso muutenkin on jo korkeammalla. Me olemme erittäin tietoisia ja erittäin huolissamme niistä vaikutuksista, seuraamuksista, joita tällä kehityksellä on resurssien käytön suhteen. Euroopassa tänä vuonna olemme ottaneet tärkeimmäksi prioriteetiksi luonnonvarojen käytön tehokkuuden. Haluamme paremmin olla tietoisia siitä, mitä miten rajallisista varoista on kyse, luonnonvaroista kun puhutaan. Meidän täytyy Euroopassa tehdä omat tehtävämme ensin ja muuttaa omaa talouttamme sellaiseen suuntaan, että luonnonvaroja käytetään paljon tehokkaammin. Ja aina kun on mahdollista, käyttää mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja kierretään niitä sen sijaan, että kulutetaan ja sitten heitetään pois. Kerskakulutus on yhteiskunnan tavoin niin kuin aiemmin on tehty. Tiedämme, että nämä ilmiöt ovat maailmanlaajuisia ja siksi me katsomme, että Rio plus 20 kokous tarjoaa monia tärkeitä mahdollisuuksia toimia. Komissio on juuri hiomassa loppuun tiedonantoa, jonka se antaa parlamentille ja neuvostolle. Siinä kerrotaan meidän omista visioistamme. Nyt kun Rio plus 20 kokous lähestyy, ja siinä pohditaan myöskin, mitä tuloksia Riosta voitaisiin saada Lisäksi haluamme käydä laajamittaista keskustelua. Keskustelua ollaan valmistelemassa. valmistelemassa. Tärkeimpinä aiheina on ensinnäkin se, että miten vihreää taloutta voidaan käyttää kestävän kehityksen aikansaamiseksi ja myöskin maailmanlaajuinen hallintakysymys, johon Ahin viittasi. Uskomme, että mahdollisuuksia on monia toimintamahdollisuuksia, mutta nähdäkseni on myöskin monia ongelmia, joista täytyy päästä vielä yli. Einsteinerin esitys antoi meille jo erittäin terävänäköisen, erittäin oikean osuvan kuvan tilanteesta. Maailmanlaajuisesti katsottuna pitäisi paremmin ymmärtää niitä haasteita, joita meillä on edessämme. Me tarkastelemme näitä kysymyksiä hyvinkin pitkälti samantyyppisessä valossa. Riopus 20 kokouksen haasteet ensi vuonna tulevat liittymään siihen, miten voidaan luoda yhteisymmärrystä sen sijaan, että jatketaan samaa rataa kuin aikaisemminkin. Sen sijaan, että nyt keskitytään siihen, mitä muiden pitäisi tehdä. Pitäisi keskittyä siihen, mitä me voimme tehdä kaikki yhdessä, sekä institutionaalisesti katsottuna että sisältöpuolen kannalta. Meidän täytyy tehdä vielä hyvin paljon työtä. Meidän täytyy myöskin täsmällisemmin määritellä, mitä me tarkoitamme vihreällä taloudella, mitä kaikkea siihen kuuluu mukaan. Meidän täytyy myöskin keskittyä kysymyksiin, kuka tekee, mitä tekee ja mihin suuntaan asioita halutaan viedä. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet vihreän talouden osalta? Kuten sanoin, vihreän talouden täytyy tukea kestävää kehitystä, Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää vastata meidän odotuksimme, jotka liittyvät elämänlaadun parantamiseen. Saman aikaan täytyy muistaa ympäristön asettamat rajoitukset. Ahim viittasi siiloihin. Me olemme hyvinkin tietoisia näistä kysymyksistä. Yksi reaktio tähän on se, että Rio plus 20 tiedonannon yhteydessä esitän myöskin ympäristö- ja kehitys pääosastojen näkemykset, koska kyse ei ole siitä, että pitäydytään tähän ympäristöotsakkeeseen pelkästään, kun on kyse kansainvälisestä hallintajärjestelmästä, vaan me olemme hyvin motivoituneet ja hyvin vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy ottaa myöskin yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taruneen kehitys huomioon tässä ympäristökysymysten kanssa rinnan. Meidän täytyy todetaan, että kyse on tilaisuudesta, ei pelkästään ongelmasta. Meidän täytyy tehdä kaikki selväksi se, että vihreä, talo, vihreä talous ei estä talouskasvua, vaan se tarjoaa sille mahdollisuuksia. Se on ainoa kestävä tapa edetä eteenpäin. Siksi meidän täytyy täsmällisesti määritellä, mitä kaikkea kuuluu vihreään talouteen, mitä voimme odottaa vihreän talouden osalta, Rio plus 20 kokouksen osalta, miten voidaan investoida paremmin luonnonvarojen käyttöön, kuten vesi kysymykseen, vesi, uusiutuva energia, merien käyttö jätteiden kierrätys, syklinen talous, kierrätystalous. Nämä ovat kaikki seikkoja, jotka täytyy mainita tässä yhteydessä. Mikäli haluamme mennä tähän suuntaan, täytyy tehdä syvällisiä tutkimuksia. Tutkimusten avulla on pystytty jossakin määrin selvittämään, mitkä kaikki elementit kuuluisivat mukaan vihreään talouteen, ekosysteemipalvelut, mitkä kaikki asiat ovat näiden ekosysteemien kannalta relevantteja kehittyvissä maissa ottaen huomioon myöskin ihmiset kehittyvissä maissa, ihmiset, jotka ovat yhä enemmän riippuvaisia toimeentulonsa osalta ekosysteemipalveluista, koska kehittyvissä maissa ihmisillä ei ole vielä riittävää kapasiteettia käsitellä esimerkiksi jätevesiään asianmukaisella tavalla niin, että jäteverestä voitaisiin puhdistamalla saada jälleen juomavettä. Yli neljä miljardia ihmistä tänä päivänä on hyvin pitkälti riippuvainen luonnosta, ja mikäli luonnolla ei ole enää kapasiteettia tuottaa puhdasta vettä, näillä ihmisillä ei yksinkertaisesti enää ole puhdasta vettä. Meidän täytyy saada nämä vuorovaikutussuhteet paremmin ihmisten tietoisuuteen. Lisäksi meidän täytyy keskustella siitä, mitä keinoja me voimme käyttää hyväksemme, mitä parametreja, mitä indikaattoreita voidaan käyttää hyväksi talouden osalta niin, että talouden toimijat, operaattorit toimivat paremmin tietoisena luonnon asettamista rajoituksista. Meidän täytyy keskustella esimerkiksi hinnoittelusta ja myöskin verotusjärjestelmistä. Itse olen edelleenkin hyvin hämmästynyt, kun havaitsen monissa maissa kautta maailman, että työtä edelleenkin verotetaan enemmän kuin mitään muuta, sen sijaan, että verotettaisiin luonnonvaroja, harvinaisiakin ehtyviä luonnonvaroja. Me pystymme toimimaan erittäin tuottavalla tavalla ja ottamaan mukaan erittäin kalliita tuotannon tekijöitä, mutta mikäli me hinnoittelemme vääriä resursseja, työtä, mikäli sitä verotaan liikaa, ei pidä hämmästyä siitä, että työn tuottavuus kasvaa ja samanaikaisesti käytetään ehtyviä luonnonvaroja ja muita ehtyviä varoja aivan liikaa. Lisäksi meidän pitäisi keskittyä eri toimijoihin, pyrkiä vaikuttamaan heihin. Tässä yhteydessä meidän täytyy varmistaa, että me yksinkertaisesti enää pitäydy sijaisessa puitekehyksessä, jossa hallitukset istuvat riossa saman pöydän ääreen ja puhuvat asioista, vaan meidän täytyy varmistaa, että yksityinenkin sektori tulee mukaan ja kansalaisyhteiskunta niin ikään. Mukaan ottana paikallisviranomaiset, kaupungit, eri järjestöt, maanviljelijät, maatasan järjestöt tulevat mukaan myöskin keskusteluihin. Nekin näkevät, nekin kuulevat ja nekin osallistuvat keskusteluihin ja loppujen lopuksi myöskin hyväksyvät mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden kanssa, jotta kaikki menisivät samaan suuntaan, puhaltaisivat yhteen hiileen. Tässä on tietystikin ongelmia. Joitakin sudenkuoppia suorastaan. Aina kun esityslistaa on kovin lavea, kovin pitkä, välttämättä ei aina onnistuta. Ohin totesi, että meidän täytyy ottaa opiksemme menneisyydestä. Tämä on täysin ilmiselvää. Mutta kun keskitymme, keskitymme Riossa asioiden käsittely meidän katsoa eteenpäin, ei taaksepäin, koska kansainvälisillä foorumeilla usein käytetään hyvinkin paljon aikaa menneisyyden vatvomiseen ja sen selvittämiseen, kuka on tehnyt mitäkin ja miksi, kuka ei ole tehnyt tarpeeksi. Ja tällainen keskustelu saattaa olla hyvinkin pitkälti ajan hukkaa, arvokkaan ajan hukkaa. Meidän täytyy katsoa pidemmät eteenpäin. Ja meidän täytyy kaikki ottaa vastuuta sen mukaan, miten pitkälle kehityksessä on päästy. Eurooppa on jo luonteensa mukaisesti moninapainen pelaaja, monenvälinen keskustelukumppani. Me menemme mukaan keskusteluihin pyrkimyksenämme saada muut vakuuttuneiksi asiastamme. Institutionaaliset kysymykset, organisa- organisa- motoriset kysymykset täytyy tietystikin alistaa myöskin vakavasti otettavalle keskustelulle. Euroopassa olemme oppineet, että yksimielisyys ei ole aina se tapa, jolla tehokkaasti on voitu rakentaa Eurooppaa. Usein otteeseen on, on jouduttu keskustelemaan asioista, mutta kaikilla politiikan osa-alueilla, joilla on todella päästy eteenpäin, on löydetty tapoja ja keinoja tehdä päätöksiä muutoinkin kuin yksimielisyyden vallitessa. Kiitos paljon. Äh, Kiitoksia, Karl. Falkenbergille. Komissio siis valmistelee tiedonantoa. Tämä on hyvä asia. Parlamentti ja neuvosto tulemme sit, tulevat sitten käsittelemään tätä todennäköisesti kesätauon jälkeen. Sitten nähdään, miten koordinointi taloudellisten ympäristökysymysten ja sosiaalisten kysymysten välillä onnistuu. Miten me voidaan yhteensovittaa? Seuraavaksi puheenvuoron saa Peter Wooders, joka on kansainvälisen kestävän kehityksen instituutin pääekonomi. Sinä edustat tällaista aivoriihtä. Sinulla on pal- varmaan hyvinkin paljon ajatuksia, joten ole hyvä, saat puheenvuoron. Kiitos Jolainen. Haluaisin kymmenessä minuutissani keskittyä tiettyihin erityistoimiin, jotta jotta voimme kulkea kohti vihreää taloutta ja työstää Rio 20 plus 20 kokousta. Ensinnäkin johdannoksi äh, voisin esittää, että voimme äh, esittää joitakin pyyntöjä, joita komissio ehkä voisi Rio plus 20 kokouksessa sitten tehdä. Mutta jos nyt katsotaan tätä vihreää taloutta ja alamme analysoida sitä, niin se vaikuttaa hyvin monimutkaiselta asialta. Meidän täytyy määritellä tarkka päätepiste, ottaa huomioon erilaiset kulttuurit, vaaditaan paljon investointeja, erilaisia järjestelmiä, pitää luoda kansainvälisiä sopimuksia, pitää määritellä se, mitä ylipäätään vihreä talous on. Tässä on siis hyvin paljon tekemistä. Ja ensinnäkin haluamme tuoda esiin, että vaihtoehto vihreälle taloudelle on se, että toimitaan kuten tähänkin asti on toimittu. No sehän on tietysti vaihtoehto, mutta se tulee hyvin kalliiksi. Silloin ei voida edistyä kohti kestävyyttä meidän pitää päästä eroon business as usual toimista ja kulkea kohti jotain muuta. Vihreän talouden raportissa, jonka UNEP tänä vuonna on julkaissut, niin siinä puhutaan mahdollisista, mahdollistavista olosuhteista. Herra Falkenberg selitti todella hyvin tämän. Se, mitä tarvitsemme vihreässä taloudessa, niin tarvitsemme kannustimia täytyy ottaa huomioon vihreä pääoma, sitä, siihen liittyvät huolenaiheet ja muut. Meidän mielestämme tämä on se avainasia, että päästään kohti vihreää taloutta. Me puhumme siis näistä mahdollistavina olosuhteista. Sitten mahdollistavia olosuhteita koskevassa osiossa kyseisessä raportissa tuotiin esiin tiettyjä avainperiaatteita, joita hallitukset voisivat kansainvälisesti eh, luoda oman etunsakin nimissä, jotta ei tarvitsisi aina vain monimutkaisia kansainvälisiä sopimuksia. Kannattaa siis edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka jo nyt hyödyttäisivät kansallisia etuja. On vahvistettava kansainvälistä hallintoa, myös sehän on tämän keskustelun toinen osa tänään. Me tarvitsemme sääntelykehystä, asiat on saatava täytäntöön pantua lainsäädännön tasolla, hallitusten täytyy vihertää verotusjärjestelmiään ja me tiedämme jo kokemuksesta, että tällaista tapahtuu. No, se tapahtuu todellakin hitaasti, koska tämä on melko vaikea toimenpide, mutta on mahdollista seurata johtajia maita. Jotkuthan ovat tähän jo menneet ja olisi hyvä kopioida edelläkävijöiden toimintamalleja ja viedä niitä muihin maihin. Meidän täytyy kuitenkin tarkastella kahta avainalaa. Ensinnäkin hallitusten täytyisi voida lopettaa investoinnit sellaisiin aloihin, jotka estävät vihreän talouteen siirtymisen. Ja lisäksi olisi uudistettava tukijärjestelmiä, on huomioitava näissä järjestelmissä täysimääräisesti tuotantokustannukset. Toinen osa-alue on se, että julkiset hankinnat tehdään kestäviksi kansallisten markkinoiden täytyisi olla kestävämpiä. Me tuemme ja olemme tukeneet jo vuodesta 2005 sitä, että tukijärjestelmiä uudistettaisiin ja perinteisesti hän on tuettu voimakkaasti fossiilisia polttoaineita ja nämä tuet edustavat noin prosenttia maailmanlaajuisesta BKTstä. Ja jos poistettaisiin vain kuluttajille annetut annettavat tuet, niin sillä tavalla vain 5-10 prosentilla voitaisiin kasvihuonekaasupäästöjä vähentää. Eli pitäisi keskittyä enemmän tekijöihin, joilla voidaan todella parantaa energian toimitusvarmuutta ja vähentää paikallista saastuttamista. Vaikka katsoisi, tarkastelisimme kehittyneitä maita ja, ja katsotaan sitä, miten ne ovat sitoutuneet vähentämään fossiilisiin polttoaineisiin suunnattuja tukia, niin monet valtiot väittävät, että ne eivät tue oikeastaan fossiilisia polttoaineita, mutta en nyt millään tavalla tässä Euroopan unionia halua nimetä huonoksi esimerkiksi, mutta jos katsotaan näitä tukia, niin huomataan, että tämä valtioiden väite ei pidä paikkaansa, jos esimerkiksi katsomme sitä, että tietyille aloille annetaan helpotuksia dieselveroista ja niin edelleen. Kyse on hyvin kiistanalaisesta aiheesta, mutta politiikan tekijöiden täytyy tietyllä tavalla tässä kuljeskella siihen suuntaan, että voitaisiin edistää kestävyyttä. Jotkut sanovat, että kyse on kannustimista, kannusteista, joita todella tarvitaan. Ja tällä hetkellä ollaan sillä puolella, että vain halutaan lisätä tuotantoa ja niin edelleen. Ja tämä estää meitä liit- siirtymästä sellaiseen tulevaisuuteen, jossa ei oltaisi niin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Jos tukia uudistettaisiin, niin näistä tällaisista huonoista toimenpiteistä voitaisiin päästä eroon. Yleensä hallitukset käyttävät 15-40 prosenttia julkisiin hankintoihin, ja julkisia hankintoja olisi siksi tehtävä kestävämmiksi hallitukset voisivat tehokkaasti luoda uusia tuotestandardeja markkinoille kokonaisuutena. Ja EU on kestävän, kestävien julkisten hankintojen alalla edelläkävijä ja uusiin infrastruktuureihin pitäisi enemmän investoida ja tätä voidaan edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteisrahoituksella, kumppanuudella. Hallitukset voisivat tehdä enemmän, käyttää enemmän omaa vaikutusvaltaansa, mutta ne eivät tällä hetkellä niin tee. Tukiuudistus on hyvin tärkeä asia ja tämä SPP on myös hyvin tärkeä voitaisiin edistää niillä vihreää taloutta. Lisäksi pitäisi puhua energiaintensiivisistä teollisuuden aloista. Niistä ei juuri paljonkaan päästä keskustelemaan, mutta jos katsotaan eräiden kansainvälisten instituuttien verkkosivuja, niin siellä koko ajan korostetaan sitä, että ne ovat vähähiilisiä tai kuuluvat, edustavat vähähiilistä taloutta puhutaan siitä, että valmistetaan paremmin hallittavissa olevien sähköverkkojen osia tai tuuliturbiineja tai turbiineja, jotka kestävät suurempia lämpötiloja. Ja tässä siis puhutaan sektoreista, joiden, joiden tuotanto ehkä vaatii paljon energiaa, mutta pidemmällä aikavälillä niin jos katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin ne ovat kuitenkin hyödyttäviä. Eli pitäisi paremmin voida arvioida, että missä kohtaa tässä koko arvoketjussa sitä energiaa oikeastaan kuluu. Lisäksi on päätöksentekijöiden pitäisi miettiä sitä, onko nykyinen talous keino parhaiten löytää, keino, jolla löydetään parhaat ratkaisut. Tarvitsemme siis näitä mahdollistavia olosuhteita, jotta voidaan investoida vihreään talouteen ja niin, että vihreä talous myös houkuttelee enemmän investoijia. EUn täytyy myös olla uskottava toimija, eräänlainen mestari. Ja mehän teemme paljon työtä myöskin VTOn kautta. Yleensä se on hyvin myönteistä. Oma instituuttini, kansainvälisen kestävän kehityksen instituutti, olemme, me olemme sanoneet, että hallitusten täytyisi keskittyä sellaisiin aloitteisiin, joilla on suurta vaikutusta, täytyisi päästä eroon merkittävistä esteistä ja e, olisi hyvä, jos Rio plus 20 kokouksessa osoitettaisiin, että valtiot ovat valmiita luopumaan energiatuista, paitsi jos niiden katsotaan johtavan kestävään kehitykseen. Täytyisi myös edistää julkisia ja yksityisiä kumppanuuksia, niiden yhteisiä investointeja. Täytyy parantaa hyviä käytäntöjä, levittää niitä ja täytyy olla määrällisiä tavoitteita ja me olemme olleet huolissaan siitä, että näitä vihreän talouden keskusteluja hallitsevat usein keskustelut markkinaosuuksista. Me tarvitsemme enemmän uusiutuvia luonnonvaroja siirtyäksemme kohti vihreää taloutta. Ja myös paikalliset säännökset, sisällöt ovat tärkeitä ja olisi ehkä hyvä katsoa, että pitäisikö ajatella VTOn yli, että pääsisimme paremmin kohti vihreää taloutta. Tietyt asiat estävät tässä kehityksen ja meidän pitää katsoa, miten kansallista kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin käyttää niin, että saamme edistyneitä teknologioita käyttöön, esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Pitää myös keskustella kilpailukyvystä ja siitä, miten sitä parhaiten voidaan lisätä, miten sitä voidaan parhaiten hyödyntää. Ja myös monet instituutit, ajatushautamot, kuten meidän, sitä mieltä, että EU voi johtaa tässä. E, me olemme vakuuttuneita siitä, että ainut keino päästä eteenpäin on talouden vihertäminen. Toimikaamme sen mukaisesti. Äh. Kiitoksia paljon Peter Woodessa. Aivoriihi on nyt tehnyt työnsä ja analysoinut asioita se on tehnyt äh, merkittäviä ehdotuksia, jotka ovat äh, oikein osuvia sekä budjettipolitiikan, verotuspolitiikan että kestävyyden kannalta. Valtiovarainministerit ovat äh, vanhan järjestelmän ajatollahin asemassa. Ne haluavat pitää kiinni tietyistä rakenteista. Ne ovat suhteellisen konservatiiveja, joten vihreän liikkeen täytyy pystyä vaikuttamaan myöskin budjettipuoleen, koska talouden ohjauksen, taloudellisen ohjauksen avulla asioita voidaan viedä parempaan suuntaan. Hyvä. Sitten siirrymme seuraavaan puhujaan. Seuraavan esityksen pitää Marta Chuchena Rojassa, joka on usein toiminut erittäinkin aktiivisesti näiden asioiden työstämisessä – hän oli aikaisemmin IUCN-palveluksi ja tänä päivänä hän toimii Care International-järjestössä. Nyt äh, mielellämme, mielellämme kuulisin, mitä sanottua teillä on. Olkaa hyvä. First of all, I would like... Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää siitä, että pääsin tänne puhumaan ja osallistumaan keskusteluun. Kuten tässä panelistit ovat jo sanoneet, Eurooppa ja EU ovat tärkeässä osassa, kun pyritään uudistamaan poliittisia sitoumuksia ja saamaan aikaan tavoitteita, jotka todella saavat aikaan sitä muutosta, jota tässä toivotaan. EUlla on myös suuri vastuu vähähiilistä taloutta kohti siirtymisessä, siinä kuinka päästöistä voidaan ottaa vastuu kansallisesti, mutta toisaalta myös ylikansallisesti. Se voi saada muut maat noudattamaan omaa esimerkkiään. Kuulimme jo niistä vaikeuksista, mitä tähän työhön liittyy. Työ on hyvin siiloutunutta. Minä sanoisin, että eräs tärkeimmistä kestävän kehityksen ongelmista on se, että se on jäänyt ympäristöasiaksi, ympäristöalan ongelmaksi. Siitä puhuvat ympäristöministerit ja työ on jäänyt vain sinne ympäristösektorille. Oli mielenkiintoista kuulla, että komissio aikoo nyt esittää raportin, jota ovat työstäneet sekä ympäristöasioiden pääosasto että kehityspolitiikan pääosasto. Vihreä talous on hyvä työkalu, kun pyritään saamaan ikään kuin saman katon alle mahdollisimman monia eri aloja. Meidän tulee kuitenkin korostaa sosiaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta. Minä puhun siitä. Rion mandaatti on keskittyä vihreään talouteen kestävän kehityksen näkökulmasta ja köyhyyden poistamiseen myös. Itse edustan Care ja Se on järjestö, joka taistelee köyhyyttä vastaan ja tarjoaa humanitaarista apua on tehnyt niin jo yli 60 vuoden ajan yli 70 maassa. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin tässä nostaa esiin, on se, että vihreän talouden näkökulmasta Riossa pitää asettaa tavoitteeksi köyhyyden poistaminen. Paljon edistystä on tapahtunut köyhyyden vähentämisessä, mutta meillä maailmassa on yhä edelleen yli miljardi ihmistä, jotka elävät köyhyydessä ja näkevät nälkää. Nämä ovat niitä ihmisiä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkein eniten myös tulevaisuudessa. Kun Eurooppa lähtee Rioon neuvottelemaan, köyhyyden poistamisen tulisi olla korkealla asialistalla vihreän talouden kehittämisen ohella. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on se, että meidän tulee korostaa enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa, naisten roolia myös vihreän talouden kehittämisessä sekä Rio plus 20 tavoitteiden saavuttamisessa. 70 prosenttia köyhyysrajan alapuolella olevista ihmisistä on naisia. Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti naisia. Naiset eivät kuitenkaan ole ainoastaan uhreja, vaan myös voimakkaita muutoksen tekijöitä, koska he monesti tarjoavat omalle perheelleen ruokaa, juomaa ja polttoainetta. Ja monissa kehitysmaissa 60-80 prosenttia ruoasta on naisten tuottamaa. Ja siksi naiset pitää saada valjastettua tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, köyhyyden vähentämisen työhön. Samanaikaisesti kuitenkin kun naiset vastaavat, resurssi, naiset vastaavat resurssien hallinnasta. Naiset ovat innovatiivisia. Heihin ei kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. EUn kontekstissa sanoisin, että EUhan hyväksyi sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelman maaliskuussa viime vuonna – ja siksi EU tulee ottaa johtava rooli Rio plus 20 valmistelutyössä. Kolmas asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on se, että köyhyyden poistaminen ja vihreän talouden edistäminen pitäisi linkittää eri aloihin ja sektoreihin. Tässä mainittiin jo energia-ala. Ilmastonmuutos on siellä totta kai aivan olennaisen tärkeä asia, mutta minä ehdottaisin myös, että kun tarkastellaan esimerkiksi maataloutta ja ruokaturvaa, meidän tulisi ottaa huomioon myös se, miten ympäristötalous ja sosiaaliasiat saadaan linkitettyä yhteen vihreän talouden edistämisessä. Kuten tässä jo mainittiin, 75 prosenttia kehitysmaiden väestöstä ovat riippuvaisia maataloudesta ruokaturvallisuuden häiriöt vaikuttavat näihin ihmisiin kaikkein eniten. Esimerkiksi Afrikan sarvessa on paljon ihmisiä, joihin ongelmat ruoan saannissa vaikuttavat nopeasti. Jos vuonna 2050 maailmassa on 9 miljardia ihmistä, niin haasteena on totta kai se, kuinka voidaan saada kasvatettua tuottavuutta. Meidän tulisi lisätä tuottavuutta noin 70 prosentilla samalla kuitenkaan tuhoamatta planeettaa. Nälän hädät tulisi saada loppumaan. On aika järkyttävää kuulla saman aikaan, että yksi kolmasosa kaikesta tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Meidän tulee löytää parempi tasapaino kysynnän ja tuotannon välille, yhdistää nämä siilot toisiinsa – ja pyrkiä hillitsemään ruoan hinnassa tapahtuvien heilahteluiden vaikutusta. Tämä voisi olla ehkä sellainen testi vihreän talouden kehittämiselle sille, että päästään ulos siitä pelkästä ympäristöasioiden karsinasta myös muille aloille. On mielenkiintoista, että tämä nyt kehiteltävä EUn vihreä kirja – kehityspolitiikasta mainitsee ruokaturvallisuuden ruoan saannin eräänä tärkeänä asiana. Maatalous otettiin myös esiin tärkeänä painopistealueena. Olisi siksi hyvä, jos, jos EU todella lähtisi ajamaan näitä asioita. Neljäs asia, jonka halusin ottaa esiin, ovat nämä mahdollistavat olosuhteet, joista kuulimme aiemmin. Kukaan ei halua syytellä ketään, mutta on tärkeää huomata se, että kehitysmaat tarvitsevat tällaisen mahdollistavan lainsäädäntökehyksen ja resursseja siihen. EUlla voi olla tässä suuri rooli. Tähän liittyen mainitsen pari asiaa. Ensimmäinen on se, että meidän tulee auttaa kehitysmaita saavuttamaan tavoitteensa ympäristöasioissa. Viime vuonna ainoastaan yhdeksän maata saavutti nämä tavoitteet. Tähän voidaan kuitenkin päästä entistä paremmin esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä lisäämällä. Tällä tavoin maat voisivat saavuttaa kehitysaputavoitteensa. Tähän liittyen on tärkeää muistaa se, että sijoitukset vihreään talouteen, aivan kuten komission vihreässä kirjassakin mainitaan, kuten ilmastonmuutos, niiden, eivät, niiden ei tulisi vähentää kehitysapua, kun apua ei vähennetä, sillä tavoin varmistetaan, että köyhimmilläkin ihmisillä on pääsy terveydenhuoltoon, heillä on puhdasta vettä ja niin edelleen. Pitää muistaa myös se, että avun laatu, ei ainoastaan määrä, on tärkeää. Sijoitukset vihreään talouteen niiden tulee olla ilmastollisesti kestäviä ja sosiaalisesti kestäviä niin, että köyhät ja naiset pystyvät todella hyötymään tästä avusta. Rio plus 20 pitäisi ottaa tällainen mahdollistava viitekehys mukaan. Lopuksi muutama sana vastuullisuudesta. Sekin on ollut viime aikoina keskustelun alla nostaisin esiin sellaisen asian, josta ei ole kuitenkaan ehkä keskusteltu niin paljon. Tämäkin aihe nousee esiin humanitaaristen järjestöjen työstä, avun saajien näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista tarkastella sitä, miten voidaan mitata vihreän talouteen tehtäviä investointeja, miten se vaikuttaa myönteisesti köyhyyden poistamiseen – ja siihen, että ihmisiin ei kohdistu negatiivisia vaikutuksia. Me odotamme paljon Rio Plus 20 kokoukselta ja toivomme todella, että yhdenvertaisuus otetaan siellä huomioon ja että se on korkealla asialistalla ja että se vaikuttaa köyhyyden vähentymiseen. Kiitos. Kiitoksia paljon Marta Chuchena Rohas. Uskon, että meidät on hyödyllinen muistutus meille Kestävyys on yksi kolmesta pilarista, ei yksi ainoa pilari. Ympäristö- ja terveysasioista vastaavassa valiokunnassa tietystikin pohdimme ekologista puolta, ympäristöpuolta ehkä enemmän, ja sosiaalivaliokunnan kollegat toivottavasti myöskin pohtivat näitä kysymyksiä. Talous puolella on todettu, että investointi ja muidenkin osalta nämä kuluvat käsi kädessä. Hienoa, että muistutut meitä siitä roolista, joka naisilla on, erityisestikin kehittyvissä maissa. Hyvät kollegat, meillä on kymmenen minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Neljä puheenvuoropyyntöä on jo listallani, nyt jopa viisi, joten me olemme tottuneet yhden minuutin puheenvuoroihin. Tämä toimii vain, mikäli kaikki todellakin puhuvat vain yhden minuutin, niin sitten voimme ottaa lyhyisiä, va- lyhyitä vastauksiakin. Sitten siirrymme tähän toiseen paneelikeskustelun varttia. Varttili 11. Richard Seber ensin. Mm. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin asiantuntijoille näistä erinomaisista alustuksista. Uskon, että tässä on kaksi käsitettä, jotka ovat avainasemassa. Esimerkiksi naisten aseman edistäminen. Naiset ovat kaiken selkäranka, kehityksen selkäranka, varsinkin kehitysmaissa. Naisia pitäisi tukea. Ja toinen on oman vastuun ottaminen kehityksestä. Minusta on hienoa, että tässä keskitytään pieniin hankkeisiin, koska mitä suurempi hanke on kyseessä, sitä enemmän rahaa on kyseessä ja silloin on korruption ja muiden väärinkäytösten vaara paljon suurempi. Tämä täytyy ottaa huomioon. Tämä pätee tietystikin rahoitukseen muutoinkin. Kolmas sektori, joka on erittäin tärkeä, on maatalous ja elintarvikkeiden saantivarmuus. Meidän täytyy ottaa kaikki nämä aspektit mukaan. Ympäristö, tavoitteisiin päästään, mikäli otetaan huomioon rahoituspuoli, naisten asema ja maatalous. Yksi minuutti. Hienoa. Sitten edustaja Gerbrandi. We, we talk about the... Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme vihreästä taloudesta ikään kuin se olisi jonkinlainen ala, talouden ala. Tämä minun mielestäni on väärin, koska toden haaste olisi varmistaa, että taloudesta tulisi kaiken kaikkiaan vihreämpi ja jopa sanaa vihreä voitaisiin välttää. Pikemminkin taloudesta voitaisiin tehdä yksinkertaisesti tehokkaampaa. Käyttämällä sanaa vihreä me pistämme tämän ikään kuin ekologien piikkiin koko mutta Bill tähän totesi, että ei talous ole typerä. Kun me puhumme tulevasta taloudesta, ainoa tie toimia on tehdä, ainoa tapa toimia on tehdä taloudesta tehokkaampaa resurssien käytön suhteen. Esimerkiksi ja mikäli luonnonvarojen hintaa nostetaan, silloin tämä on hyvä asia, koska tämä tehostaa taloutta ja niin resurssien käyttöä. Hallitusten kanssa voidaan keskustella ikuisuus, ikuisesti, mutta erityisesti täytyy keskustella bisnespuolen kanssa. Miten bisnespuolella saadaan paineta tähän suuntaan? Se on varsinainen kysymys. Sitten Margaret Ukin. Minä voin jatkaa tästä samasta. Minun mielestäni tehostaminen, talouden tehostaminen on hyvä asia. Ilman, käytetään tätä sanaa vihreä edes. Se, mitä Marta Rouhas totesi, hän totesi, että suurin haaste on se, että mitään esimerkkejä ei ole nähty viimeisten 40 vuoden aikana Tukholman kokouksen jälkeen vuonna 1972 taloudesta, jossa olisi erotettu kasvu muista kysymyksistä. Tanskassakin esimerkiksi energiasektorilla on toimittu siten, että Suurin osa saastuttavasta energiantuotannosta on tuotu muualta. Tämä vanhakantainen keskustelu. Siitä täytyy päästä eroon. Nyt ensimmäistä kertaa todettiin, että asiat täytyy tehdä jotakin. Ja on todellisuussakin käytännössä nähty, että Unkarissa äh, tai esimerkiksi maankäyttöä lisätään, käytetään enemmän ja enemmän luonnonvaraa, mutta kukaan ei oikeastaan ota huomioon sitä ongelmaa, että vihreä talous ei riitä, ellei ole todellista kestävyyttä samanaikaisesti. Tätä ei ole koskaan vielä nähty käytännössä. Tuotteissa kyllä, mutta ei kauttaaltaan yhteiskunnan kattavalla tavalla. Kaara Falkenberg kysymys. Miksi tätä asiaa ei ole tuotu esityslistalle, ei komissiossa, eikä yhdessäkään jäsenvaltiossa? Mistä tämä johtuu? Tämä pätee myöskin minun maahani, Tanskaan. Jopa vihreä vasemmisto on ollut vaiti tästä asiasta. Ja kuitenkin me törmäämme tähän hyvin, hyvin pian tähän ongelmaan. Karl, uh, did you raise nostitko sinä kätesi? Että, no siinä tapauksessa minä itse olisin esittää kysymyksen. Sirpa Pietikäinen. Thank you. Uh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä, että elämme vaikeita aikoja poliittisestikin katsottuna. Populismi nostaa päätään ja muutenkin. Olisi tärkeää todellakin saada vaikutuksia aikaan, muutoksia. Olisin kommentoida edellistä kysymystä. Minäkin haluaisin kuulla teidän vastauksenne, reaktionne eräseen seikkaan. Olemme pyrkimässä kohti vihreää taloutta, miten se sitten määritelläänkin. Miten teidän nähdäksenne meidän pitäisi painottaa? ottaa vihreitä indikaattoreita, koska tältä pohjalta voidaan mitata ja arvioida tilannetta ja sitten myöhemmin todennäköisesti jopa verottaa. Ja viimeinen kysymykseni. Mikä meillä on indikaattoreita? Sen sijaan, että tarkastellaan näitä kohta- tavoitteita pitäisi tarkastella tuloksia. Esimerkiksi seuraavan kerran, kun IFRS pohtii asioita, niin voitaisiin tarkastella esimerkiksi periaatteita, joita noudatetaan silloin, kun tehdään julkisia hankintoja. Näiden yhteydessä pitäisi voida mitata tätä vihreää puolta. Tämä oli oikeastaan suurin piirtein minun kysymykseni. Meillä on tavoitteita, kuten vuosituhannen kehitystavoitteet. Meillä on kankiun tavoite, kaksi Celsius-astetta, korkeintaan ilmaston lämpeneminen, lämpeneminen. Voitaisiinko Riassa hieman tehdä konkreettisempia, asettaa konkreettisempia tavoitteita kestävälle kehitykselle? Onko teillä uusia tavoitteita näköpiirissä? Valtavasti kaikki saavat vain kaksi minuuttia puheaikaa, mutta nyt ehkä eri järjestyksessä kuin aiemmin. Jos voitte pitäytyä kahteen minuuttiin, niin se tämä auttaa toisen paneelin ajan käyttöä. So I would perhaps um, focus on the comment made on the promotion of women. Naisten aseman edistämisestä totean sen, että nyt on jo käytössä joitakin aloitteita tai pohdinnassa aloitteita. Yhdysvaltain hallituksen edustaja totesi, että vihreä talous halutaan nyt ulottaa naisiin ja varmistaa se, että naisilla on mahdollisuus käyttää hyväkseen tiedettä tai opiskella tieteellisiä ja teknisiä aloja investoinneista voidaan myöskin keskustella, vaikka tämä ei olekaan tämän elimen tehtävä. Mutta minun mielestäni, kun puhutaan kehityksestä ja rahoituksesta, tämäkin puoli täytyy muistaa, kuinka varmistetaan, että investoinnit kohdistuvat naisiin. Care International on todellakin havainnut, että kaikkein eteen voidaan hyödyntää perheitä ja koko yhteiskuntaa kohdistamalla toimet naisiin. Ja naisten aseman parantaminen tässä avainasemassa. Vaikka olen nähnyt erille keskusteluita ja kuut-keskusteluita Rion osalta, jotkut ovat maininneet ohimeinen naisten osallistumisesta tai naisten osallistumisen puutteesta. Kyllä naiset ovat mukana, mutta ei ole vihreä kirja esimerkiksi, joka ei osa tämän valiokunnan työtä, mutta kuitenkin linkittyy tähän. Mainitsee naiset yleisellä tasolla. Tästä saattaisi tulla merkittäväkin teema. Naisten aseman parantaminen voisi ottaa tämän yhteiskunnallisen puolen huomioon, mutta myöskin täten saada talouspuolta pönkitettyä, mikäli naisiin kohdistettaisiin enemmän huomiota. Peter Budes seuraavana. Take the first question on, on Kiitos tästä, näistä indikaattoreista ensinnäkin tällä alueella on sellainen konsensus, että ei ole mahdollista löytää maailmanlaajuista yhtä indikaattoria. Voidaan kuitenkin ajatella vihreää BKT, että sitähän on jo 30-40 vuotta käsitellyt ja se on ollut hyvin vaikeaa. Ehkä erityisille aloille voi saada erityisiä indikaattoreita. Esimerkkinä annoin jo sen, että tukijärjestelmiä pitäisi uudistaa, täytyy ajatella kuluttajia, pitää katsoa mikä sitten maailmanlaajuisesti hinta olisi tälle joka tapauksessa se, että pääsemmekö vihreään BKT kokonaisuudessaan vai jonkinlaiseen järjestelmään, jossa eri alat on mukana. Joka tapauksessa tätä täytyy viedä eteenpäin. Sitten yritysten osuudesta on hyvin vaikea nimetä ne alueet, jossa yritykset olisivat keskustelussa johtavia ja toiminnassa johtavia, eh, jotka olisivat osa ratkaisua. Ensinnäkin mielestämme hallitusten täytyy olla tässä ensimmäisiä. Olemme, olen tutkinut erityisesti teräs- ja alumiinialoja ja on hyvin tärkeää, että ymmärretään paremmin miksi nuo teollisuuden alat tekevät ne päätökset, joita ne tekevät muun muassa teknologian osalta vihreä talous, ympäristöasiat, yhteiskunnalliset asiat, olipa kriteeri mikä tahansa, niin avain on siinä, että poliitikkojen täytyy paremmin ymmärtää noita aloja. Ja tällä tiellä täytyy myös jatkaa. Naisten asema on todellakin tärkeä asia. Siitä on puhuttu paljon tukikeskustelussa. Ja jos parannamme energia- hintajärjestelmiä, niin usein puhutaan yhteiskunnallisesta hyvinvoinnista, kaasutoimituksista, ja on tärkeää, että tämä hyödyttää rahallisesti naisia ja miehiä yleisesti. Kiitos äh, elinkaari, ajattelu eri tuotteiden tavaran osalta. Tämä oli tärkeä huomio. Sen kannattaa kiinnittää huomiota. Karl Falkenberg sitten. The reference to, uh, to efficiency as the, uh, as the key. Tämä viittaus tehokkuuteen tärkeimpänä asiana on tärkeää. Me itsekin puhumme koko ajan resurssien käytön tehokkuudesta omassa työssämme ja olemme ymmärtäneet, että tärkeää ei ainoastaan ole tuotannon tehokkuus, jos vaikka pyrkii tuottamaan televisioita mahdollisimman tehokkaasti, niin se ei ole kaikkein tärkeintä, että saa television joka huoneeseen vaikka, sillä se ei johda minnekään laajemmassa mittakaavassa. Tässä pitää pyrkiä nyt ajattelemaan laajemmin kuin vain pelkkää tehokkuutta. Meidän pitää miettiä raaka-aineiden saatavuutta, resurssien käytön tehokkuutta – Eurooppa varmasti ottaa nämä asiat esiin. Ne ovat, nämä asiat ovat jo esillä neuvostossa ja parlamentissa tai ovat viimeistään tämän vuoden syyskuussa, mikä sekin on hyvä asia Rio plus 20 keskusteluja silmällä pitäen. Toinen seikka näistä indikaattoreista, olen aivan samaa mieltä. Me tarvitsemme indikaattoreita. Meidän pitää varmistaa, että kehittämämme indikaattorit jotka on kehitetty ympäristönäkökulmasta katsoen, puhuvat samaa kieltä muiden indikaattoreiden kanssa, ovat yhteen sopivia niiden kanssa. Ne eivät voi toimia yksinään. Niiden täytyy ilmentää samaa, samoja esimerkiksi rahallisia arvoja kuin kaikkien muidenkin indikaattoreiden. Sillä tavoin voidaan esimerkiksi mitata talouden on, talouspolitiikan onnistumista. Pitää varmistaa että indikaattorit linkitetään toisiinsa. Meidän pitää myös pyrkiä kehittämään ohjelmia, jotka voidaan sisällyttää yksittäisten yritysten kustannuslaskelmiin. Se mielestäni varmasti auttaisi kehittämään tätä saastuttaja maksaa periaatteen toteutumista. Kiitos Karja. Onnea tälle vihreälle viikolle ympäristökirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä tullaan käsittelemään ja se tullaan hyväksymään kesäkuussa. Tämä edellyttää sitä, että ympäristöasioista aletaan pitää paremmin kirjaa. Seuraavaksi Einsteiner, ole hyvä. Very important. Haluaisin mainita vain kaksi seikkaa, jotka ovat tärkeitä. Vihreän talouden käsite me etsimme aina metaforia, vertauskuvia, jota käytetään hyväksi keskustelussa. Voisin painottaa jälleen kerran erästä seikkaa. Ei se ole talouden osa-alue, eikä vaihtoehtoinen talous, vaan ylipäänsä. Kyse on siitä, miten taloudesta tehdään kestävämpää, miten sitä viedään kestävämpään suuntaan. Käsite vihreä talous liittyy tähän raporttiin raporttiin, jonka Peterin instituutti muiden kanssa yhdessä ovat laatineet. Kyse ei minkäänlaisesta nirvanasta, paratiisesta tai eri planeetasta, vaan täytyy muistaa, että Rion kokous on kehityskonferenssi. Tällä kertaa kokouksessa keskitytään siihen, miten puututaan tähän kestävyyden tavoitteeseen. Maailmanpankissa puhutaan kehityspolitiikkaan liittyvästä talouspolitiikasta, verotuspolitiikasta. Riossa puolestaan keskitytään ke- kestävyyspuoleen kehityspolitiikassa. Ja myöskin tasa-arvo, yhdenvertaisuuskysymys on siellä tärkeässä asemassa. Toinen erittäin tärkeä seikka. Mitä tästä kokouksesta jää käteen? Jotkut maat eivät ole vielä pystyneet tarjoamaan edes perusinfrastruktuuria kansalaisilleen. Kansalaisten perustarpeet ovat tyydyttämättä. Talouden pitäisi tarjota ihmisille työpaikkoja. Hienoa, että kansainvälinen ammattiyhdistysliike on erittäin aktiivisesti tullut mukaan tähän keskusteluun, koska tälläkin puolella nähdään tarve tehdä muutoksia. Työnantajat ja yksityinen sektori voivat pohtia myöskin markkinoita joilla ne ovat vihreän talouden tuottajia, eikä niinkään pelkästään vihreiden perusresurssien käyttäjiä. Kehittyvät vastaan kehittyneet maata, kuluttajat vastaan tuottajata. Täytyy muistaa, kuten herra Zeber sanoi, että meidän täytyy keskittyä pieniin hankkeisiin. Tämä todellakin pitää paikkaansa, koska pienet hankkeet ovat kaiken peruspilari. Mutta kuitenkin tämän päivän muutos, siirtyminen kohti matalahiilitaloutta tai teknologiasiirto edellyttävät sitä, että katsotaan kokonaisvaltaisesti asioita. Meidän pitäisi investoida erityyppiseen talouteen tulevaisuudessa, rakentaa erilaista taloutta, mutta ei, tässä ei voida tarkastaa pelkästään ruohonjuuritason hankkeita. Voin antaa esimerkin. 80 prosenttia kenialaisista on edelleenkin ilman sähköä. Sähkön otti käyttöön vihreän energiapolitiikan pari vuotta sitten. Siellä energiainfrastruktuuri tullaan kolminkertaisemaan parin vuodessa ilman, että tuotetaan yhtään hiilidioksidia. Siellä käytetään maalämpöä, aurinkolämpöä, jopa aaltovoimaa. Jotta tämä kaikki on mahdollista, Kenia tarvitsee jonkinlaista tukea infrastruktuuriinvestointeja, teknologian siirtoa ja myöskin rahoitusta, mutta se pystyy täysin hoitamaan tämän tehtävän kuntoon. Ja tämä on myöskin kehitysyhteistyöagendan ajatus. Miljardi ihmistä Afrikassa valitsee joko vanhan tien, jota on noudattu viimeiset 50 vuotta, sillä mitä mahdollisuutta päästä ilmastonmuutostavoitteisiin, tai sitten Afrikka kehittää uudenaikaisen infrastruktuuria ja uuden vuosisadan vihreää taloutta altan sillä noudattaa. Silloin saadaan suljettua ympyräkehityksen ja ympäristön ja rahoituksen osalta. Eikä pidä unohtaa, että Riihossa pitäisi kerrankin ehkä lopettaa tämä muille saarnaaminen ja muille kertominen, mitä heidän täytyy tehdä, vaan pikemminkin pitäisi keskittyä kansallisen yhteistyöhön. Maat ovat itsenäisiä, voivat tehdä mitä ne haluavat. Ja liikaa on keskitytty siihen, että toisen osapuolelle sanotaan, mitä toisen pitäisi tehdä, ilman että keskitytään siihen, mitä voidaan tehdä yhdessä kukin voisi tuoda oman näkökulmansa mukaan keskusteluun ja päästäisiin ilmastotavoitteisiin ja biodiversiteettitavoitteisiin ja kestävän kehityksen ja talou- tavoitteisiin ja kehitysyhteistyötavoitteisiin ja talouden tavoitteisiin samanaikaisesti. Kestävyyspaneeli tarkastelee sitä, miten globaali kestävyystavoite voidaan ottaa tavaksi, jolla päästään toteuttamaan tätä siirtymistä uuteen talouteen. Naisista toteaisin, että naiset eivät ole estysistään sinänsä YK naisin, naisten asioita käsittelevä puoli ja UNEP pyrkivät Riossa tekemään yhteistyötä. Ja samalla kun kestävän kehityksen tavoitteita ja kehitysyhteistyön tavoitteita edistetään, voidaan tarkastella, miten naiset sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eivät jää keskustelun marginaaliin, vaan naiset ovat todenteolla muokkaamassa politiikkaa ja päätöksiä tekemässä. It will be an exciting exercise. Uh, Uskon, että tästä tulee erittäin kiehtovaa keskustelua, kun globaalilla tasolla pyritään löytämään edistyksen ja hyvinvoinnin indikaattoreita, määritelmään niitä perinteisen BKT-indikaattorin rinnalle. Ja kestävyys on tässä ohjenuorana, mutta tästä täytyy tehdä konkreettisempaa. Meidän täytyy tietää, mitä tavoitteita meillä on, mihin me haluamme mennä, mihin suuntaan me mennä ja missä suhteessa meidän täytyy pidättäytyä tekemästä sellaisia asioita, joita ei kannata tehdä. Minun mielestäni tämä oli aivan erinomainen ensimmäinen paneelikeskustelu. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat siihen. Minun uskoakseni me tapaamme vielä tavalla tai toisella jossakin muodostelmassa ennen Rioa ja varsinkin Riossa. Nyt pyytäisin, että toisen paneelikeskustelun osallistujat välittömästi siirtyisivät tänne puhjapöydän taakse, jotta voimme saman tien jatkaa. I would like in the meantime to... Tällä välin voin kertoa, että te voitte mennä nyt katsomaan ehkä ensimmäistä aurinkovoimalla kulkevaa lentokonetta, ainoa sellaista, joka maailmassa on. Se lensi juuri Sveitsistä Brysselin. Heti tämän kokouksen jälkeen kello 12.30 paramitesta lähtee Rue Dardenilta Atrium-rakennuksen edestä tuolta pieneltä kadulta bussi lentokentälle. Tulla bussi, että pääsette katsomaan tuota aurinkovoimalla kulkevaa lentokonetta. Se saattaisi olla mielenkiintoinen kokemus. Te voitte mennä keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka yksityisellä rahalla kokosivat tuon lentokoneen joka kulkee vain ja ainoastaan aurinkovoimalla. I see that my second panel is, uh... Havaitsenkin, että toisen paneelin jäsenet ovat jo paikalla, joten voimme siirtyä suoraan tuumasta toimeen. Jatkamme nyt keskustelua ja keskitymme tässä kestävän kehityksen hallinnointiin ohjaamiseen, kuinka luodaan rakenteet ja instituutiot, jotta kaikki tämä työ saadaan tehtyä. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi jälleen kerran Brisla Londin. Nykyään te toimitte Rio Plus 20 kokouksen koordinaattorina. Olette pitkään mukana ympäristöliikkeessä, jopa ympäristöministerinä, joten jatkuvasti työstätte samoja asioita. Me, sinä taistet edelleenkin paremman maailman puolesta, joka tapauksessa. Bris, oli hyvä. Kiitos oikein paljon, joo. Kiitos, että saan olla täällä. Rio plus 20 aloite on tullut mailta ja kaikki on hyvin avointa nyt. Neuvottelut eivät vielä ole alkanut ja me odotammekin enemmän panosta osallistujilta. Me odotamme johtajuutta ja siksi sanon samaa kuin Steiner, että me tarvitsemme johtajuutta – EU on historiassaan jo osoittanut olevansa johtaja yhtenäismarkkinoilla. Se on pyrkinyt todella edistymään kestävässä kehityksessä ja me odotamme teiltä enemmän. Nyt instituutioista. Täytyy mennä syvemmälle. Usein ollaan vain kiinnostuneita lyhyestä aikavälistä, pitkä aikaväli jätetään sivuun, koska me emme tiedä, kuinka tätä instituutioasiaa pitäisi käsitellä. Me elämme kuin siilossa ja keskus, keskitymme liikaa valvontaan, miten voidaan hallinnoida maapallon luonnonvaroja. Meillä on melkein 200 maata, joiden täytyy yhdessä sopia. Joten jos todella haluamme kansainvälistä hallintoa, niin meidän täytyy yhdistää G20, Bretton Woodsin instituutiot ja YK. Jos halutaan kehittyä, niin ehkä pitäisi ensin arvioida, miten voidaan kehittää instituutioita, mitä nykyisiä instituutioita voidaan kehittää päättää, ovatko ne todella asianmukaisia, voisiko jotkut asiat hoitua itse maissa. Tämä on todella avoin asia. Joka tapauksessa komissio aikoo yhdistää ponnisteluja ja sitä me juuri tarvitaan. Ympäristöalalla tarvitaan ihmisiä, jotka toimivat yhdessä Kansalaisjärjestöissä on paljon ihmisiä, on verkostoja, jossa käydään neuvotteluja ympäristöasioista. Ja on todella tärkeää, että me luomme sellaisen järjestelmän Rio Plus 20, jossa tuetaan kehitystä. Tämä täytyy onnistua loppuvaiheessa. 2020 tarvitaan yksi miljardi. Miten me saamme nämä rahat kasaan? Tämä on erittäin tärkeää ja siitä varmasti keskustellaan myös Riossa. Sitten no, sana kestävä, te tiedätte tämän äh, tarinan. UNEP perustettiin Tukholmassa 72 ja 1992 Riossa järjestettiin huippukokous. Se oli geopoliittisesti hyvin merkittävä tapahtuma. Ja Riossa perustettiin kestävän kehityksen neuvosto tai komitea. Ja kun puhutaan eh, ympäristöstä nykyään kansainvälisillä foorumeilla, niin aina puhutaan tästä kestävästä kehitystä. Näin asiat menevät. Oli myös tarkoituksena saada kaikki erilaiset sidosryhmät mukaan ja se on eh, todellakin yksi suurista saavutuksista. On yhdeksän suurta ryhmää. Puhumme sukupuolia eh, liittyvistä asioista ja paikallisten hallintojen asioista ja kestävässä kehityksessä paikallishallinto onkin varmaan yksi tärkeimmistä toimijoista, kun hallitukset tekevät näitä päätöksiä. Lisäksi kestävän kehityksen täytyy huomioida se, mitä EU:ssa on tehty. Esim. Voidaan huomioida Orhusin yleishopimus, voidaan, se liittyy tiedonantoon ja tiedon pitäisi olla kaikkien saatavissa. Jo kauan on ollut voimassa paljon aloitteita siitä, että yritysten täytyy raportoida. Kuka näitä, mitä tässä sitten tapahtuu, kuka arvioi näitä niistä täytyy tehdä hyödyllisiä, jotta niistä olisi todella jotain hyötyä. On tiettyjä dogmia, joita YKkin on edistänyt, on operatiivisia yksikköjä ja sitten on normatiivisia yksikköjä, joten on toiminnallisia virastoja, yleiskokous ja muut, ja sitten on normatiivisia yhteisöjä olivatko nämä, tai ovatko nämä todella olleet normatiivisia, niin sitä voidaan tietysti pohtia. Ekosok on perustettu peruskirjassa, ja ihmiset yleensä sanovat, ei peruskirjalla asioihin voida koskea, se on liian monimutkaista. Mutta joustavuus liittyy kaikkiin näihin asioihin, miten voidaan parantaa YK-järjestelmää. No, se on tietysti vaikea asia brasilialaiset ovat halunneet Triosta luoda tällaisen sateenvarjojärjestön. Emme tiedä tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Mutta missä sitten kestävän kehityksen neuvosto on mennyt väärään suuntaan? Asioista on tulossa hyvin teknisiä ja ei olla onnistuttu. Mistä se sitten johtuu? No, nämä asiat eivät ole sitovia. YKssahan mikään ei ole sitovaa. Kyse on vain päätöksistä, tällaisista konsensuksista. Eli täytyy miettiä, voitaisiinko luoda jonkinlainen oikea sopimus. Tiedätte, että toisen maailmansodan jälkeen ihmiset ajattelivat, että suojelu oli huonosti järjestetty ja piti luoda kaupan allekin uusia sopimuksia. Kansallisia talouksia kuitenkin suojeltiin kovasti. silloin oli niin suuria menestyksiä nämä, että luotiin kansainvälisiä järjestöjä. On yleisiä sopimuksia tai yleissopimuksia ympäristöstä ja muusta. Sitten jotkut sopimukset tai tämmöiset liittyvät äh, tilinpitoon, muihin. Ja nyt on keskusteltu muun muassa siitä, miten voidaan arvioida kestävää kehitystä. Ja kaikkea tällaista tapahtuu hyvin paljon. Sitten energia-asiat, me tiedämme mitä me voisimme tehdä, on raportteja, kaikki asiat on jo pöydällä, on tavoitteita. Ja on myös maatalousala ja niin edelleen. Eli on mahdollista saada sopi, sitova, vahva sopimus, johon hallitukset sitoutuisivat. Riossa on tarkoitus saada seuraavaksi 20 vuodeksi jonkinlaiset sitoumukset. No, ympäristön alla kaikki tietävät, mikä ongelma YKssa on. No, sehän on hyvin hajautunut näissä asioissa. Ei ole mitään yleistä jäsenyyttä kuin UNEPissa. jos näin olisi, niin se, sen päätökset olisivat legitiimi, legitiimisimpiä, oikeutetumpia, ja niitä olisi ehkä helpompi myös täytäntöön panna. Tähän liittyy myös muita ongelmia. Usein mukana on vapaaehtoistoimintaa. Toinen ongelma on sitten yhteys yleissopimuksiin. Yleissopimuksia on yhä enemmän ja enemmän, mutta ne ovat hyvin hajautuneita. Miten voitaisiin koordinoida näitä kaikkea. Eri maiden, yksittäisten maiden on vaikea täytäntöönpanna näitä yleissopimuksia ja nykyään virkamiesten täytyy matkustaa kymmenen kertaa enemmän kuin aikaisemmin diplomaattisten ja minä todella sanoisin, että tätä täytyy tehostaa. Tehostaminen on avainsana. On tavallaan kaksi kamaria huonetta, toinen yleissopimuksille, toinen neuvostoille. Ja monet nämä ongelmat ovat täysin uusia, joten meidän täytyy innovoida tätä alaa täysin. Euroopan unioni on asemassa, jossa se voisi tehdä YKsta paremman järjestön. Tutkimuksia YKssakin on tästä tehty. Täytyy huomioida myös ilo. No siinähän on kysymys työllisyysasioista. Ja myös yhteiskunnallisista asioista. Näissä puhutaan. No, yhteinen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus on hyvin tärkeä asia. On myös niin sanottua pehmeää lainsäädäntöä, tiettyjä standardeja, ja tämä on hyvin tärkeää, että Rio plus 20 muuttaa asioita kadunmiesten kannalta, kaikkien tavallisten ihmisten kannalta. Olisi hyvä, jos voitaisiin syyttää, nostaa syyteen jotain suurta saastuttajaa äh, vastaan. Riossa puhutaan valtameristä, hallinto, yleisten tavaroiden, yleisten, yleisen hyvän hallinto on tärkeä. Emme voi avata uudelleen Rion periaatteita, mutta yksi periaate on, miten se englanniksi sanotaan, eli se, että ympäristöalalla ei voida mennä taaksepäin. Se on se ohjaava periaate. Ja meillä pitää olla tiettyjä periaatteita Eli kun ympäristöä suojellaan, niin missään nimessä ei saa mennä taaksepäin. Kiitos herra Lalund tästä puheesta. Siinä tuli esiin paljon ajatuksia globaalin hallinnon rakenteista, joita meillä on ja myös kuinka niitä tulisi kehittää, kuinka esimerkiksi YK ympäristöohjelmaa tulisi kehittää. tässä vaiheessa haluaisin toimittaa tervetulleeksi kollegamme Kalabriasta. Tervetuloa tänne kuuntelemaan keskustelua. Nyt sitten jatketaan ohjelman parissa. Toivotetaan tervetulleeksi Ricardo Neivat Tavares, joka on Brasilian suurlähettiläs EU-hun. Hän toimii isäntänä Earth Summit-nimisessä huippukokouksessa, jolta odotetaan kunnianhimoisia tuloksia. Ja Brisla Lundilta kuultiin, että tarvittaisiin tällainen ylempi organisaatio kaikille kestävälle kehitykselle, joten siinä mielessä sinun puheesi on erityisen mielenkiintoinen. Very much. Uh... Kiitos. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää ympäristöasioiden valiokuntaa tästä kutsusta tulla tänne puhumaan kestävästä kehityksestä ja tästä Rio Plus 20 konferenssista, joka järjestetään Riossa kesäkuussa 2012. Kuten varmasti arvaatte, tämä on Brasilialle erittäin tärkeä tapahtuma, ei vain siksi, että me isännöimme tätä konferenssia, vuosia vuoden 1992 Rion konferenssin jälkeen. Tämä on tärkeä konferenssi siinä mielessä, että siinä pyritään saamaan aikaan konkreettista edistystä kestävän kehityksen edistämisessä. Minä olen puhunut tämän aiheen puolesta monissa eri tilaisuuksissa. Olen ollut puhumassa viime syksynä tai toisessa syksynä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa – siinä vaiheessa New Yorkissa YK keskusteli päätöslausemasta 64 kautta 236 ja tarkoituksena oli laatia asialistaa Rio plus 20 konferenssiin. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä EUn kanssa jo tuosta lähtien. Kaikki tiedämme, että tämä päätöslauselma 64236 on ohjannut EUn kestävän kehityksen edistämistä ja sen tavoitteita, erityisesti niitä tavoitteita, joista keskustelemme tänään, eli vihreää taloutta kestävän kehityksen näkökulmasta ja sitten myös tällaista lainsäädäntöpuitekehystä kestävälle kehitykselle. Alkuun haluaisin sanoa muutaman sanan odotuksistamme Rio Plus 20-konferenssille. Kun tämä päätöslauselma hyväksyttiin, YK yleiskokous päätti, että konferenssin Tavoitteena on uudistaa poliittiset sitoumukset kestävään kehitykseen, arvioida edistystä ja olemassa olevia puutteita ja aukkoja, joita on tunnistettu edellisissä konferensseissa, ja käsitellä myös tulevaisuuden haasteita. Pitää myös muistaa ne tulokset, joita saavutettiin vuonna 1992 jolloin kehitettiin kestävän kehityksen tärkeitä työkaluja, kuten Rion julkilausuma, Agenda 21, ilmastonmuutossopimus, biologisen monimuotoisuuden sopimus ja monia muita. Rio plus 20 tulisi perustaa työnsä näihin perusasioihin, joista tuolloin sovittiin. Sillä tavoin saadaan edistettyä kestävää kehitystä ja luotua asiallista ja tavoitteet sille seuraavalle kahdelle vuosikymmenelle. Toivomme, että Riossa hyväksyttävä asiakirja, josta konferenssin työvaliokunta neuvottelee, tarjoaisi hyvää poliittista johtajuutta ja mahdollisuuden saavuttaa ne tavoitteet, jotka on määritelty kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntötyön keskustelun tulisi johtaa käytännön tason tuloksiin, esimerkiksi kansainvälisen tason sitoviin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että kestävän kehityksen puitekehyksessä tärkeintä on saada aikaan yhdenmukaista kehitystä, joka samalla hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti EUn voimavaroja ja esimerkiksi YK ympäristöohjelmaa, ekosokkia, komission ympäristöasioiden pääosastoa, YK kehitysohjelmaa, maailman työjärjestöä ILOa ja monia muita kansainvälisiä ympäristö- ja muiden alojen järjestöjä. Jotta nämä järjestöt ja tahot toimisivat mahdollisimman tehokkaasti, meidän tulisi käydä läpi niiden nykyiset mandaatit. Meidän tulisi keskittyä myös niihin kroonisiin ongelmiin, joita nykyisillä tahoilla on, kuten esimerkiksi kansainvälisen rahoituksen puute, teknologian siirrettävyyden puute, tehokkaan täytäntöönpanon puute ja myös sitoumusten puute. Kansainvälisten panostusten viimeinen takaraja tuohon Rion konferenssiin on ensimmäinen lokakuuta. Sen jälkeen voidaan lähteä luonnostelemaan sitä lainsäädäntöpuitekehystä kestävälle kehykselle, joka tässä on tavoitteena. Tiedämme jo, minkälaisia asioita siellä nousee esiin. Euroopan unioni on ehdottanut, että YK on ympäristöohjelma ottaa tässä johtavan roolin ja kehittää jonkinlaisen uuden ohjelman – Tavoitteena on myös rahoit, pystyä rahoittamaan tällaisen ohjelman kehittäminen ja parantaa järjestelmää entisestään. Kansalaisjärjestöt ja maat, kuten Sveitsi, kannattavat kestävää kehitystä ja sen tukemista YK yleiskokouksen kautta. Aivan samoin kuin esimerkiksi ihmisoikeusneuvosto YKssa toimii. YK on sitä mieltä, että työn tulisi tapahtua paikallisella tasolla. Eri järjestöjen työ tulisi integroida mahdollisimman hyvin. Maiden tulisi tunnistaa tarpeita ja tavoitteita ruohonjuuritasolta ylöspäin katsoen. Brasilian hallituksella on myös muutamia ajatuksia tähän aiheeseen ja vastaan tässä siihen, mitä herra Lalonde juuri sanoi. Tätä varten olemme ehdottaneet tällaisen ylemmän sateenvarjomaisen organisaation perustamista. Miksi olemme näin tehneet? Ensinnäkin me uskomme, että jos halutaan parempaa kansainvälistä kestävän kehityksen hallintoa, meidän tulee vahvistaa ekosokin roolia. Se on YK on tärkeimpiä elimiä perussopimuksen nojalla. Tämä työ tulisi siis liittää sen mandaattiin. Sillä tavoin jäsenvaltiot pääsisivät osallisiksi päätöksentekoprosessista. Tämä vaatisi YK peruskirjan avaamista ja muuttamista, mutta jotta tällainen ympäristöpilari saataisiin valmiiksi, myös YK ympäristöohjelmaa tulisi vahvistaa entisestään ympäristöasioita ei voi kuitenkaan sälyttää täysin YK ympäristöohjelman harteille. Myös ruokajärjestöjen, maatalousjärjestöjen ja muiden tulisi ottaa osaa tähän työhön. Ekosokin roolia tulisi korostaa Bretton Woods-järjestelmän perusteella vielä entistäkin enemmän. Tämä näyttäisi myös sen, kuinka kestävä kehitys on myös horisontaalinen aihe. Se koskettaa useita eri aloja. Tämä toivon mukaan auttaisi myös uudistamaan kansainvälistä mallia myös kehitysavun puolella. On tärkeää huomata myös se, että tällaisen ympäristöorganisaation perustaminen toisi mukanaan myös muita etuja. Sateenvarjo kattojärjestön alla voisimme koordinoida tavoitteita entistä paremmin ja tarjota avointa ja läpinäkyvää apua muille kestävään kehitykseen liittyville organisaatioille. Me uskomme monien muiden maiden tavoin, että kansainvälisen yhteisön tulee varmistaa ja taata kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen niin, ettei viimeisten vuosikymmenien kymmenien työ vaarannu. Me haluaisimme perustaa kestävän kehityksen komission, joka vastaisi kestävän kehityksen kolmesta pilarista, jotka ovat siis taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset seikat. Emme haluaisi seurata polkua, joka johtaa ainoastaan taantumukseen kestävän kehityksen katsomiseen ainoastaan ympäristöasioiden näkökulmasta. On tärkeää nyt tarkastella tätä kattojärjestön perustamisajatusta ja tehdä se joustavasti. Me haluaisimme, että viralliseen ehdotukseen otettaisiin mukaan keskustelua tästä aiheesta. YK pääsihteeri loi viime vuonna globaalin kestävän kehityksen paneelin. Siihen kuuluu esimerkiksi entinen Norjan pääministeri Gru Harlem Brundtland ja muita korkean tason asiantuntijoita. Tuo paneeli päättää työnsä tämän vuoden loppuun mennessä ja toivomme, että paneelin työ auttaisi edistämään myös Rio Plus 20 konferenssin työtä. Haluaisimme myös että muut sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt, osallistuisivat tähän työhön entistä tehokkaammin, esimerkiksi naisjärjestöt, kaikenlaiset järjestöt sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Kansalaisyhteiskunnan tuki on tässä aivan oleellisessa asemassa, kun pyritään suojelemaan esimerkiksi heikossa asemassa olevia ihmisiä. Rio plus 20 on nyt vastattava Rio, Rion vuoden 1992 kokouksen perinnön jatkumisesta ja työn jatkamisesta. Sen on pyrittävä turvaamaan talouskasvu sekä ympäristön suojelu ja myös sosiaalisten asioiden huomioon ottaminen. Nämä kolme pilaria tulee pitää aina mielessä. Tällä tavoin Rio plus 20 työ saa mahdollisimman laajan tuen. Uh, Kiitoksia, herra Tavares. Kiitoksia tästä alustuksesta. Brasilia on aivan loistava isäntämaa ja toivottavasti kokouksessa sanan menestystä aikaan. Te viittasitte kansaisyhteiskuntaan, joka täytyy saada mukaan, koska kansalaiset ja heidän järjestönsä Täytyy saada kaikki mukaan puhaltamaan yhteen hiileen. Nyt äh, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Derek Osborne, joka edustaa talous- ja sosiaalikomiteaa, eli kansalaisyhteiskuntaa. Tekin olette työstäneet ajatuksia, jotka liittyvät Rio plus 20 kokoukseen. Ja talous- ja sosiaalikomitean kautta olette pyrkineet vaikuttamaan siihen. Olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että saan olla täällä edustamassa talous- sosiaalikomitea. Aina kun TSK pääsee mukaan, tietysti olemme myötä vaikuttamassa parlamentin tekemään työhön. Tämä on mielestäni symboli siitä tavasta, jolla parlamentti pyrkii saamaan kansalaisyhteiskunnan mukaan keskustelemaan eurooppalaisten yhteisistä asioista. Kiitoksia siitä. Haluaisin aloittaa kommentista, joka aiemmin esitettiin syyttelystä meidän ei kannata minä sormella osoittamaan muita, vaan pikemminkin meidän pitäisi syyttää sormella itseämme. Koska kun on kyse suurista kokouksista, kuten aiemmin Rion kokouksista, kuudesta Rion kokouksesta, niin yhteydessä täytyy aina miettiä, tekeekö itse tarpeeksi. Ei kannata mennä muille saarnaamaan siitä, mitä niiden pitäisi tehdä, vaan pikemminkin pitäisi katsoa itseään peiliin. Onko meidän toimimme, ovatko meidän toimimme riittävän hyviä ja miten me voimme parantaa omaa tapaamme toimia osana valmistautumista tähän suureen tilaisuuteen. Voisi toimia näin. Hallinto- tai ohjauskysymyksistä on sovellista keskustella, koska vaikkakin keskustelut kansainvälisistä järjestelyistä ovat tietystikin tärkeitä, niin avainalue, joka täytyy hoitaa kuntoon kestävän kehityksen kannalta, on tietystikin kansallinen hallinto. Kansalliset hallitukset ovat suvereeneja, pystyvät itse päättämään asiastaan, asioistaan pitkälti, ja mikäli kansalliset hallitukset eivät tee järkeviä päätöksiä, niin ei kansainvälisellä tasolla voida onnistua. Monet ongelmista, jotka liittyvät siihen, miten paremmin voitaisiin integroida asioita ja saada johdonkaisuutta, joutuvat juurensa kansallisiin mekanismeihin. Kansallisten menetelmien kestävän kehityksen edistämiseksi täytyy olla kunnossa, niitä täytyy elvyttää ja vahvistaa. Yksi huomio, joka on yhä uudelleen esitetty kestävästä kehityksestä, on se, että kestävä kehitysagenda ei kuulu pelkästään ympäristöasioiden tai ympäristöministeriöiden tai ympäristöjärjestöjen tehtäviin, vaan kyse on myöskin taloushallinnosta. Ihmisten, joiden täytyisi ottaa todenteella vakavasti kestävä kehitys, ovat valtionvarainministerit, koska mistä nyt on oikeastaan kyse? Mihin pyritään? Nyt pyritään muuttamaan verotusrakenteita, joista tänäänkin jo keskusteltiin. Jotkut todettiin, että edistystä on saatu aikaan tässä suhteessa Euroopassa, mutta edistys on ollut tuskaisen hidasta ja pitäisi mennä paljon pidemmälle. Tässä ei onnistuta, elleivät var- valtionvarainministerit nyt unohda konservatiivisia ajatuksiaan. Tehän viittasitte heihin nimellä ajatolla, arvoisa puheenjohtaja. Mikäli he eivät muuta ajattelutapaansa, mikäli he eivät ota kestävää kehitystä vakavasti, tai se ei päästä pitkälle. Joten parempa, parempi integroituminen taka. toimi pitäisi saada paremmin kulkemaan käsikädessä ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön välillä. Kaikki maat Riossa sitoutuivat tekemään yhteistyötä kestävän kehityksen varmistamiseksi omissa valtioissaan. He, he lupasivat toimia, mutta monet kestävän kehityksen strategiat ovat näivettyneet. Ne täytyy saada uudelleen elvytettyä. Ikävä kyllä, jopa Euroopassa on näin käynyt. Eurooppalaistenkin strategiat ovat ähm, kovin heppoisia. Niistä on hyvin vähän puhuttu viime aikoina. 2020 strategiasta nyt on paasattu ja resurssien käytön tehokkuudesta, joka tietystikin on tärkeää, mutta ei tämä ole vielä koko kuva. Kestävä kehitys edellyttää muutakin. Meidän täytyy kehittää ja elvyttää Euroopan kestävän kehityksen strategioita, asettaa uusia tavoitteita ja ryhtyä ponnikkaimpiin toimiin. Ehkä pitäisi nyt uudelleen kokonaan pohtia sitä roolia, joka eri elimillä on sen varmistamisessa, että me kuulemme, kuuntelemme kaikkia yhteiskunnan osatekijöitä, jonkinlaisia neuvoantavia antavia neuvostoja tai komiteita lautakuntia on perustettu, mutta nyt näidenkin toimet ovat olleet yhä heikompi, joten niitä täytyy elvyttää. Alueelliset toimet ovat myöskin on tärkeitä siihen, kun edistetään kestävää kehitystä. Falkenberg puhui esimerkiksi siitä, että pitäisi kannustaa paikallisviranomaisia tekemään enemmän. Usein tilanne on täysin päinvastoin. Paikallis- ja aluehallinto useinkin on kaikkein aktiivisemmassa roolissa ja pyrkii edistämään kestävää kehitystä. Riossa näiden ääni pitää saada kuuluviin ja katsoa, miten viestejä voidaan levittää laajemmaltikin kaupunkeihin, jotka eivät ole toistaiseksi tehneet riittävästi. Ja mitä kansalliset hallitukset sitten voisivat tehdä? edistääkseen alueviranomaisten kykyä tehdä oma osansa kestävän kehityksen vaalimisesta. Tämä on toinen tärkeä osa tätä hallinto- tai ohjauskeskustelua. Täällä puhuttiin myöskin liike-elämän roolista. Liike-elämän ohjaaminen hallintopuoli, hallintokysymys tällä puolella on myöskin tärkeä seikka kestävän kehityksen agendan kuntoon saattamisessa. Tietysti tämä osittain liittyy siihen, miten luodaan suotuisat olosuhteet joihin täällä jo viitattiin tänään. Mutta hieman vaikeaa on puuttua liike-elämän toimiin. Ehkä voitaisiin tehdä enemmän työtä vielä tämän puolen osalta. Jotkut suosittelivat sitä, että yritysten tilin ja vastuuvelvollisuuteen pitäisi ot- ottaa mukana osaltaan vaatimus toimia kestävältä pohjalta ja tätä koskeva ilmoitusvelvollisuus ja myöskin kansainvälisissä yhteyksissä, miten sijaisten toimitaan. En nyt halua lisätä paljonkaan siihen, mitä täällä on tänään jo todettu kansallisjärjestöjen osallistumisesta. Nähdäkseni voin puhua niiden puolesta todetessani, että pidän hyvinä kaikkia niitä ajatuksia, joilla on pyritty vahvistamaan kansallisjärjestön asemaan YK on kestävän kehityksen osasto on pyrkinyt vaikuttamaan tähän. Se on pyrkinyt ehkä sekä ei toiminut niin ponnekkaasti kuin aiempina vuosina. Yksi tärkeä osa tätä työtä on se, että kun annetaan käyttöön uusia rakenteita kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen edistämiseksi, pitäisi ottaa talous- ja valtiovarainministerit mukaan ja myöskin kauppaministerit mukaan tähän keskusteluun, koska heillä viime kädessä on kaikkein järimmät aseet, joilla pystytään edistämään kestävää kehitystä. Aina kun luodaan rakenteita, täytyy pohtia, kuka niihin sitten osallistuu ja täytyy varmistaa, että rakenteet muokataan sellaisella tavalla, että päätöksentekijät sitoutuvat. Olipa sitten kyse valtionvarain kysymyksistä, verotuskysymyksistä tai muista investointikysymyksistä. Meidän täytyy myöskin tehdä parhaamme parantaaksemme YK on omaa koneistoa ja eri erillisvirastojen toimia. Tässä yhteydessä tietysti tuemme kaikkien ehdotuksia, jotka on tehty. Sitten maiden toiminta ja miten erillisvirastot voivat paremmin toimia käsikädessä. YK eri virastojen välillä voitaisiin luoda jonkinlainen yhteyskomitea, jossa voitaisiin pohtia kestävän kehityksen tavoitteet ja myöskin Bretton Woodsin järjestöt pitäisi ottaa mukaan. Ne voivat olla täydentävässä asemassa. Ne voivat täydentää sitä työtä, mitä hallitusten välillä tehdään. Tässä muutama ajatus siitä, miten eri hallinnon tasoja voidaan kehittää, olipa sitten kansallisesta, alueellisesta tasosta, paikallistasoista, yritysmaailman osuudesta tai kansallisista järjestöistä. Talous- sosiaalikomitea on näiden muiden mukana vaikuttamassa asioiden edistämiseen. Meidän täytyy varmistaa, että samalla kun valmistaudutaan hyvin Rion, meidän täytyy ottaa vastaan ne haasteet ja mahdollisuudet ja tilaisuudet, jotka nyt avautuvat omien järjestelmiemme parantamiseksi kestävän kehityksen edistämisen tiellä. Meidän täytyy jättää oman jalanjälkemme. Eikä pidä vain keskustella siitä, annetko me riittävästi kehitysapua, miten voimme puuttua niihin ongelmiin, joita on ollut kehitysavun puolella, miten voidaan kehitysavun laatua parantaa, mutta meidän täytyy pohtia myöskin, mitä muita keinoja voisi olla käytössä. Mitä muita toimia voitaisiin ottaa käyttöön? Toimia, jotka auttavat tai heikentävät kestävää kehitystä muualla maailmassa. Miten voimme pohtia sitä, miten voimme tyydyttää omat, oman kyltymättömän tarpeemme esimerkiksi harvinaisten puulajien osalta. Miten me käyttämällä lentokoneita ja muita ajoneuvoja yhä nopeammin. Edistämme biopolttoaineiden tuotantoa muualla maailmassa. Biopolttoaineita, ole kovasti on peräänkuulutettu, mutta joiden tuottaminen saattaa aiheuttaa hallaa jossakin muualla maailmassa. Tämäkin pitäisi ottaa mukaan keskusteluun kehitysavusta yhdessä muiden keskustelukumppaneiden kanssa. Eh, Kiitoksia, Derek, talous- ja sosiaalikomitea on jo valmistellut raporttia mietintöön. Parlamentti ei ole vielä päässyt sitä työstämään, mutta sitten kun komissio antaa tiedonantonsa, me tulemme tarkastamaan myöskin teidän tuottamanne asiakirjaa. Meidän jalanjälkeemme ei ole vielä kunnossa, koska mikäli kaikilla olisi yhtä suuri jalanjälki, me tarvitsisimme kaksi ja puoli planeettaa. Mikäli Euroopan Euroopan ja muiden teollisuusmaiden jalanjälki olisi kaikkien jalanjälki, kaikilla olisi yhtä suuri jalanjälki. Sitten annan puheenvuoron unkarilaiselle edustajalle. Unkarihan on Euroopan onnen puheenjohtajan valtio. Hän tulee Unkarin parlamentista. Hän kertoo tulevaisuuden sukupolvista ja haasteista. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen töissä Unkarin parlamentissa, vastaan siellä, olen siellä tällainen eräänlainen tulevista sukupolvista vastaava asiamies tai oikeusasiamies ja haluaisinkin puhua tästä asiasta. Se on tällainen uusi institutionaalinen eh, käsite parlamenteissa sekä kansallisesti että muuallakin. Meidän yhteiskuntamme ovat pettyneitä itseensä. Emme ole nimittäin pystyneet täysin tunnustamaan tätä nykyistä ympäristökriisiä, jossa elämme, emmekä myöskään sen tulevia seurauksia. Miksi sitten näin teemme? No, me toimimme päinvastaisella tavalla taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti. Ja tästä syystä oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelymme eivät toimi. Meillä on ympäristöviranomaisia ja hallituksia, mutta äh, kun ajatellaan vain yhteiskunnallisia taloudellisia tavoitteita, niin joudumme siinä sitten skitsofreeniseen tilanteeseen. Ratkaisuja on, mutta kyse on siitä, äh, tulevatko ne riittävän ajoissa. YKssa äh, tie, tiedemiehet hallituksen tasoilla sekä riippumattomat tiedemiehet ja asiantuntijat ovat tehneet raportteja. Me näemme kyllä ponnisteluja paikallistasoilla, on paikallisia ratkaisuja muun mm. muassa energian tuotannossa, elintarviketuotannossa, vedenjakelussa – ja mielestäni Rio plus 20 menettely onkin meille hyvä mahdollisuus, jotta voimme ottaa huomioon uusia ratkaisuja, kuten yleiskokouksen päätöslauselma määrittää tavoitteet, joita Rio plus 20 kokoukselta odotetaan. Ja juuri siinä tavoitteena onkin se, että etsitään ratkaisuja. Sitten Euroopan osallisuudesta. Mielestäni EUn kulttuuri ja tieteellinen tausta on todella pitkälle kehittynyt ja jatkuvasti on pyritty tätä järjestelmällistä ympäristökriisiä paremmin määrittelemään ja joitakin hyviäkin esimerkkejä on. Täällähän mainittiin jo Orhusin eh, yleissopimus ja se on ollut todella vallas, vallankumouksellinen monistakin näkökohdista. Kyse on kansainvälisestä sopimuksesta, jossa osapuolet eh, sitoutuvat kansallisesti löytämään institutionaalisia ja muita ratkaisuja ja siinä noudatetaan tiettyjä julkisia sääntöjä, joista aikaisemmin puhuttiin. Muun muassa Suomen parlamentin val- asiasta vastaava valiokunta voidaan mainita esimerkkinä, samoin Unkarin kansalliskokouksen vastaava valiokunta. Ja Unkarissa parlamentissa tällainen asiamies on toiminut jo kolme vuotta ja olemme saaneet toiminnasta hyviä kokemuksia. Mielestäni, jos tällainen oikeusmiesinstituutio todella luotaisiin tai luotiin, niin se ratkaisee ongelmia, koska kyse on monialaisesta, hyvin kurinalaisesta instituutiosta. Tavallaan tällainen oikeusasiamiesjärjestelmä on ollut jo sataa vuotta käytössä. Se käsittelee kanteluita, valituksia. Voimme toimi, auttaa paikallisyhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ratkaisemaan erilaisia ympäristökonflikteja. Voimme myös auttaa lainsääntäjiä, joten oikeusasiamiehen tehtävä on tavallaan parlamentaarinen neuvonantaminen. Lisäksi tutkimus on tärkeää, koska näemme, että se puuttuvaa kohta on juuri selventäminen näissä asioissa ja sitten voimme puhua myös riippumattomuudesta. On myös metodologinen riippumattomuus, eli oikeusasiamies ja tällainen tulevien sukupolvien oikeusasiamies. Ne eivät kuulu tietyllä tavalla hallituksen lainsäädännöllisesti, joten, tai mihinkään tiettyyn alaan, joten me voimme toimia monialaisesti, eikä meitä vaivaa niinkään menettelyyn liittyvät esteet, joten me voimme puuttua ongelmiin silloin, kun se on ajankohtaista. Me emme voi tietystikään ihan kaikkia ympäristöasioita ratkaista. Usein näin sanotaan, koska ei ole aikaa mukamas, mutta tämä on ansa, joka olisi vältettävä. Ja jos puhutaan tulevista sukupolvista vastaavien oikeusasiamiesten tuloksista ja toiminnasta, niin vuodessa noin sata ympäristökonfliktia paikallisella tasolla on käsitelty. Ja puhun, palaan myöskin eh, virastomme metodologiaan. Eli me pyrimme selventämään ympäristökonfliktien tausta, taustoja. Emme toimi vain yhden viranomaisen kanssa, vaan otamme mukaan kaikki mahdolliset viranomaiset ja kansalainjärjestöt ja muut. Ja me todella toimimme interaktiivisesti. Meillä on ensin kirjoitamme valustavat tulokset analyysistä ja lähetämme ne kaikille sidosryhmille, asianomaisille ja sitten jatkossa valvomme, miten tilanne kehittyy. Tämä auttaa siis merkittävästi paikallisyhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä. Lisäksi kokoamme kokemukset aiemmista tapauksista yhteen ja me myös teemme tutkimusta ilmastoalalla erilaisten vaihtoehtojen osalta. Tuemme paikallisyhteisöjä, pyrimme vihertämään myös budjettia ja teemme ehdotuksia säädösmuutoksista. Tämä on hyvin lyhyt johdanto, mutta joka tapauksessa ehdotamme, että kaikkialle luotaisiin alueellisesti, kansallisesti ja myös YK-tasolla tällaisia tulevien sukupolvien oikeusasiamiehiä, koska ympäristökriisi on hyvin laajalle levinnyt, joten meidän täytyy tilannetta pyrkiä paremmin määrittämään. Ja me, nämä FGOt, oikeusasiamiehet, eivät voi toimia yksin. Meidän täytyy siis linkittyä sekä kansainvälisesti että YK-tasolla että alueellisesti – ja oma yksikköni laati pienen analyysin ja havaitsimme, että on jo 6-7 YK-alaista järjestöä, jotka jo toimivat tällä tavalla verkostoidusti ja muuten pyrkivät selventämään näitä asioita ja tuleva tulevien sukupolvien oikeusasiamiehet toimisivat ja se ei tulisi kalliiksikaan, koska infrastruktuuri on jo olemassa. Ja näin voitaisiin myös viestittää maailman väestölle ilmastonmuutosasioista ja Rio plus 20 sitoumuksista. Kiitos. Kiitoksia paljon Filippa. Maailmanlaajuinen oikeusasiamies, joka vastaisi kestävästä kehityksestä, kestävästä kehityksestä tulevien sukupolvien nimessä – Mielenkiintoinen ajatus. Nyt puheenvuoron saa Maja Göbel, joka edustaa World Future Council-neuvostoa. Ja olette siellä oikeusasioista vastaavan osaston johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos paljon kutsusta tänne. Minä haluaisin vetää tässä nyt hiukan yhteen sitä, mitä on sanottu, puhua myös tutkimuksesta kestävän kehityksen hallinnoinnin osalta ja sitten näistä tuleva, tulevien sukupolvien asiamiehistä, sillä se on sellainen asia, joka myös eh, World Future Councilin mielestä olisi helposti toteutettava asia, jolla saataisiin nopeasti muutoksia aikaan. Se olisi myös hyvä perintö aivan tavallisille ihmisille, kuten pääsihteeri Elizabeth Thompson sanoi vastikään New Yorkissa. Hän sanoi, että tavalliset ihmiset miettivät, että mitä ihmettä siellä YK oikein puuhataan, miksei se näy ihmisten normaali elämässä. Ja tässä mielessä tällaiset asiamiehet voisivat hyvin luoda yhteyksiä kansalaisiin ja muihin sidosryhmiin – sillä tavoin myös hallitukset voisivat käyttää tavallisia ihmisiä ikään kuin omana työvoimanaan, käyttää tällaista joukkoistamista hyväkseen omassa työssään. Monesti politiikat näyttävät paperilla hyvältä, mutta eivät ikinä toimi käytännössä. Tästä lähtökohdasta haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, mitä ensimmäinen kestävän kehityksen konferenssi sanoi kestävästä kehityksestä. Se on prosessi, joka on siirtymä tavallisista kiinteistä jäykistä suunnitelmista kohti jatkuvasti kehittyvää prosessia ja, ja sopeutuvaa johtajuutta. Tämä asia on noussut jatkuvasti esiin. Sinne on upotettuina paljon meille hyvin tärkeitä arvoja. Tällä tavoin meidän olisi pakko yhdistää lyhyen tähtäimen poliittiset suunnitelmat pitkän aikavälin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Nykyään tavoitteet on määritelty aika kapeasta näkökulmasta katsoen. Meidän tulisi päästä yli BKT sidoksissa olevasta ajattelusta ja päästä todella yhteistyöhön kansalaisten kanssa, eikä ainoastaan pyrkiä saavuttamaan jotkut, jotkin numerotavoitteet, vaan kehittää myös sitä koko prosessia ja samalla ehkä myös pyrkiä ilmentämään sitä, mi, mi, mitä siellä koko prosessin takana on. Tällä tavoin ihmiset voisivat paremmin ymmärtää, mistä kestävässä kehityksessä on kyse Samalla luotaisiin myös uutta sosiaalista pääomaa ihmisille, jotka eivät välttämättä muutoin olisi tällaisten asioiden kanssa tekemisissä. Eli kyseessä on prosessi. Meillä on valtavasti potentiaalia, valtavasti mahdollisuuksia toimia tässä entistä paremmin. Kolmas asia, jonka halusin nostaa esiin, on politiikkojen yhdenmukaisuus. Samalla kun haluamme, että YK-järjestöjen ja, ja politiikkojen taustalla on jonkinlainen yhdenmukainen ajattelutapa. Toiminta on myös pyrittävä hajauttamaan yhä laajemmalle alueelle, että ihmiset ymmärtävät, että elämme yhdellä ja samalla planeetalla. Samalla ihmiset voivat myös vaikuttaa siihen, että itse elävät onnellisemman, tasapainoisemman elämän. Myös monen tasoista hallintoa voidaan silloin hyödyntää tämän saavuttamiseksi, kun työtä koordinoidaan paremmin. Kehitys on tähän mennessä ollut hidasta. Viime vuosina kehitys on entisestään hidastunut. Eurobarometrin tutkimuksen, tutkimusten mukaan 74 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että tulevaisuutta varten tarvitaan uusia ajatuksia, uusia ohjelmia. Ja samoin oltiin yhtä mieltä siitä, että politiikan pitää pyrkiä suojelemaan tulevia sukupolvia, vaikka se tarkoittaisikin, että nykyisten sukupolvien on uhrattava sen eteen jotain. Tässä on nyt ydinajatus siitä, mistä kestävässä kehityksessä on nimenomaan kyse koko ketju luottaa tietenkin ja perustuu tietenkin siihen, että, että tulevat sukupolvet ajattelevat samalla tavoin, ovat valmiita uhraamaan jotain. Kestämättömät kehitysmallit ovat nyt niin läpinäkyviä ja hyvin näkyvissä ihmisille, että niiden heikkoudet on helppo ymmärtää. Nyt meillä on siis hyvä mahdollisuus Rio 20 kokouksessa todella puuttua tähän asiaan ei kannata teeskennellä, että meillä on jokin uusi ajatusmalli tähän. Kyse on vain siitä, että meillä tulee olla lisää päättäväisyyttä ja uusia ajatuksia näiden haasteiden kohtaamiseksi. Brundlandin raportissa tunnistettiin jo tämä, että tulevat sukupolvet eivät pääse vaikuttamaan tämän päivän päätöksentekoon lainkaan ja että se on ongelma. Raportissa sanotaan, että toimimme siten kuin toimimme siksi, koska kukaan ei ole puuttumassa siihen. Tulevat sukupolvet eivät pysty haastamaan nyt tehtyjä päätöksiä. Nykypäivän tuhlaavaisuus kuitenkin syö jatkuvasti ma- mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja suku- tulevilta sukupolvilta. Tulevat sukupolvet ovat nyt parikymppisiä Nuoret ovat huolestuneita maailman tulevaisuudesta. Se heijastuu muun muassa heidän huolestaan nuorisotyöttömyyden suhteen. Eli siksi näiden asiamiesten, nämä asiamiehet olisivat nuorille hyvä liittolainen tulevia sukupolvia ja niiden huolia ajattelevaa työtä tehtäessä – nuorilla on paljon hyviä suunnitelmia, hyviä ajatuksia, joita joskus politiikan tekijät kuuntelevatkin, mutta ne eivät koskaan konkretisoidu käytännössä. Ja siksi monet ryhmät turhautuvat, eivät pidä tällaista kuulemista ja konsultaatiota järkevänä, koska heidän vaikutuksensa, panoksensa ei koskaan näy missään. Kun päinvastoin heidän mielipiteidensä tulisi vaikuttaa, mutta nyt jos hallintoon rakennetaan jo sisään tällainen mekanismi tai ihminen, joka varmistaa, että tulevien sukupolvien huolet tulevat kuunnelluiksi, tilanne on aivan erilainen. Minusta tällainen idea on nyt saamassa enemmän ja enemmän kannattajia. Sillä tavoin saadaan prosessit liikkeelle, ihmiset keskustelemaan keskenään ja on myös mielenkiintoista nähdä se, että tämän ajatuksen aika on nyt. Green Week, vihreä viikko tapahtuman tiimoilta on tällä viikolla tapahtumia, joissa tämä ajatus on nostettu esiin. Haluaisin kannustaa kaikkia mukaan tämän ajatuksen kehittämiseen, joko niin, että perustetaan tällaisia kestävän kehityksen neuvostoja. Aiemmin sanottiin jo, että koko EU 2020 strategian tavoitteena on kestävä kehitys talouskasvu, mutta samalla meidän tulee tarkastella kehitystä ympäristön näkökulmasta, ekosysteemien selviytymisen näkökulmasta, mutta kuitenkin myös talouden näkökulmasta niin, että ihmiset voivat tehdä yhteistyötä ilman, että pilaavat ja tuhoavat sen perustan, jolle kaikki rakentuu. Tässä on siis pilareita monella eri tasolla. Mutta talous ei voi olla ainoa eteenpäin vievä voima jatkuvasti. Me olemme yrittäneet edistää tätä keskustelua pyrkimällä esimerkiksi vaikuttamaan juuri Rion kokouksen asialistaan. Meillä on käynnissä myös tutkimus siitä, miten EU voisi vaikuttaa tähän työhön Lissabonin sopimuksen pohjalta – sen artiklojen pohjalta se toimisi ilman, että perussopimuksia tarvitsisi lähteä muuttamaan. Ja myös tällainen globaali kestävän kehityksen paneeli on ollut tarkastelun alaisena. Meillä on esimerkkejä jo tällaisista asiamiehistä ja niiden verkostoista siitä, miten ne toimivat. Monilla valtioilla ei tällaista asiamiestä ole, mutta organisaatioilla on. Ja näiden toimialoja voisi nyt kasvattaa. Ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much, Maya. Kiitoksia paljon tästä esityksestä, Maja. Tulevia sukupolvia silmällä pitäen harjoitettu politiikka. Se on hieman hankala, koska talouspuolella asioita tarkastellaan kolmen kuukauden säteellä poliitikot tarkastavat asioita seuraavia vaaleja silmällä pitäen, ja sitten nyt pitäisi ryhtyä ajattelemaan asioita tulevia sukupolvia ajatellen. Kuinka voisimme sitten muokata politiikkaa ja pohtia asioita hieman kauaskatseisemmin. Tämä ei ole niinkään helppoa. Hyvin paljon ajatuksia tuli ilmi toisen paneelin alustuksissa. Minä olen tässä hieman hämmentynyt, koska tällainen oikeusasiamies tai asiamies, ajatus siitä, että on jokin elin, joka on täysin riippumaton ja toimii täysin itsenäisesti tietystikin tällaisessa instituutiossa tai olisi oma hienotus, oma hieno ajatuksensa. Sitten on YK ja sitten kattojärjestö, jonka alla on muita järjestöjä. Entä sitten neuvosto? Kehitetäänkö tällaista UNEP-tyyppistä järjestöä, kehitetäänkö YK ympäristöohjelmaa eteenpäin eri suuntaan, vai miten tässä tehdään? Meidän on aikaa ottaa muutama kysymys, mikäli jäsenillä sellaisia on mielessään. Kukaan ei ole toistaiseksi vielä pyytänyt kyllä puheenvuoroa. Uskon, että joka tapauksessa tämän aamun kokous oli erittäin hyvä lähtölaukaus jota parlamentissa tullaan tekemään. Me kirjaamme kyllä ylös kaikki ne huomiot, joita täällä esitettiin. Ja syksyllä sitten parlamentti laatii oman mietintönsä ja ottaa kantaa. Nyt antaisin vielä panelisteille tilaisuuden avata sanaisen arkkuunsa. Herra lähettiläs, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Haluaisin vain esittää pienen pienen kommentin eräseen seikkaan, joka tuli esiin erä Osbonin puheenvuorossa. Hän viittasi Brasilian ja biopolttoaineeseen. Hyvin lyhyesti vain. Entinen presidentti Lula usein sanoi, että etanoli on niin kuin kolesteroli. On hyvää etanolia ja huonoa etanolia. Brasilian tapauksessa me olemme erittäin luottavaisin miel- mielisen suhteen, että meillä on erittäin hyvää etanolia. Ensinnäkin siksi, että me käytämme vain hyvin pienen osan maata, vain noin yhden prosentin maalasta etanolin tuotantoon. Tätä ei tuota millään tavalla. Tämä on kaikkein tuottelijainta toimintaa, maataloustoimintaa. Seitsemän, seitsemän suhde yhteen on tuottosuhde. Se ei uhkaa elintarviketuotantoa eikä myöskään Amazonin sademetsiä. Matka sademetsistä etanoliviljelmille tai sokeriruokaviljelmille on sama matka kuin Moskovasta Pariisiin. Tässä oikeastaan kaikki, mitä sen sanoa sen kommentin pohjalta, mikä täällä esitettiin. Yeah, thanks for that comment. Kiitoksia tuosta kommentista. Tehän tiedätte, että olemme käyneet erittäin kiivasta keskustelua biopolttoaineista, sen hyödyistä ja kustannuksista. Pienellä Euroopan kaltaisella mantereella olemme hieman ehkä herkempiä kielteisten vaikutusten suhteen. Brasiliassa teillä tietystikin on enemmän pinta-alaa. Onko kaikki nyt tullut sanotuksi? Mielestäni ajatus asiamiehestä on oikein hyvä. Mutta mihin suuntaan kaikki nämä ehdotukset meitä vievät? Tämä oli hy- hyvä huomio. Joun kaltainen henkilö, joka oli Tukholmassa jo vuonna 1972, hän ehkä pystyy arvioimaan, ollaanko nyt saatu aikaan edistystä vai ei. Joo. kun itse opiskelin nuorena. Silloin sana ekologia ei ollut olemassakaan. Sitä ei ollut sanakirjassa, joten valtavaa edistystä on tapahtunut. Onko edistys riittävää? Kuljetaanko nyt eteenpäin riittävän nopeasti? Nämä ovat niitä suuria kysymyksiä, jotka kannattaa esittää. Kysymys ympäristöindikaattoreista on hankala. Ympäristön tila huononee, kehitys Indonesiassa on hankalaa. Ja kun tarkastellaan Afrikaa muutaman vuoden kuluttua, Afrikassa on enemmän ihmisiä kuin Kiinassa tai Intiassa siis Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tähän kannattaa nyt valmistautua, varautua. Nyt tässä ei ole vielä oikein onnistuttu. Ja sitten kun väestö kasvaa, väestön määrä pikkuhiljaa sitten alkaa tasaantua. Kasvu alkaa tasaantua, hidastua. Ehkä sitten on helpompi paneutua kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Derekkiä hieman tässä provosoitiin tässä biopolttoainekysymyksen osalta. Uh, niin pahoittelen tästä provosoitumista. Uh, viittasitte muihinkin uh, aloihin kuin Brasilian ekologisiin polttoaineisiin, mutta joillakin aloilla biopolttoaineiden tuotanto voisi aiheuttaa elintarviketuotantoon ongelmia. Joka tapauksessa haluaisin nyt lisätä vielä yhden asian tähän oikeusasiamies kysymykseen. Mielestäni sitä pitäisi todella tutkia ja kehittää rinnakkain muiden mm, ehdotusten, tänäänkin esitettyjen ehdotusten rinnalla. Esimerkiksi kansainvälinen ympäristötuomioistuin riippumatta siitä, millaisia hallinnollisia rakenteita luomme. Ehkä täytyy katsoa näitä asioita paremmin sitten, kun aika on kypsä. Toden totta, valiokunta järjesti muutama kuukausi sitten kuulemistilaisuuden, jossa pohdittiin ajatusta perustaa kansainvälinen ympäristötuomioistuin – pyysimme omia, omaa osastomme laatimaan tästä tutkimuksen. Peter Liise ja minä vielä tulemme palaamaan tämän asian pakeille pian. Esittelemme asian valiokunnalle ja sitten katsotaan, miten aktiivisesti halutaan tukea tätä ajatusta. Kiitoksia paljon. Minun uskoakseni tämä oli äärimmäisen hyödyllinen tilaisuus. Me pystyimme keräämään yhteen monia ajatuksia, joita parlamentti voi käyttää hyväkseen, kun valmistaudutaan Rio plus 20 kokoukseen meidän valtuuskuntamme tuohon kokoukseen nimitetään pikapuoliin. Sitten keskustelu jatkuu ja ehkä tapaamme Riossa. Kiitos paljon. Kokous päättyy tähän. Kiitoksia myöskin tulkeille heidän tekemästään työstä, sanoo puheenjohtaja.